Good afternoon, colleagues. Um, we can begin this afternoon's agenda. Hyvää iltapäivää, kollegat. Aloitamme iltapäivän esityslistan kohdasta 25. Korruption vastainen taistelu ja Krim-päätöslauselman seuranta. Esittelijämme Laura Ferrara. Edellisellä kaudella parlamentti perusti erityisvaliokunnan Muistutan vain, että tarkoitus oli perehtyä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, korruptioon ja rahanpesuun ja suositella keskeisiä toimia tälle alalle. Tästä hyväksyimme myös parlamentin päätöslauselman lokakuussa 2013. Nyt valiokuntamme seuraa Krim-valiokunnan tekemää työtä erityisesti suositusten täytäntöönpanon osalta. Pidämme prioriteettina toimia tietyillä keskeisillä sektoreilla ja haluamme tehostaa taistelua korruptiota ja järjestettyä rikollisuutta vastaan. Nyt esittelijän saa, esittelijä saa puheenvuoron. Esittelijä Ferrara siis, hän voi esitellä työasiakirjansa. Olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. No Aivan ensiksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ehdotuksista, joita he tekivät aikaisemmissa varjoesittelijöiden kokouksissa. Tänään esittelen teille työasiakirjan, jonka tavoitteena on esitellä tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön tavoitteet aloitteet. Lähtökohtana on tämä vuoden 2011 järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva mietintö ja vuoden 2013 mietintö, joka hyväksyttiin Krim-erityisvaliokunnassa. Meillä ei tietenkään ole nyt samoja mahdollisuuksia ja saman verran aikaa tehdä tätä työtä kuin Krim-erityisvaliokunnassa, joten meidän on rajoitettava tätä laajuutta, jotta pääsemme näihin tavoitteisiimme. Haluaisimme, että loppujen lopuksi tuloksena ei olisi liian laaja mietintö. Tänään haluaisin käsitellä, mihin tavoitteisiin pyrimme tällä valiokunta aloitteessa mietinnän pääsemään ja mihin suuntaan työ saattaisi suuntautua. Ja näin voisimme sitten ottaa teiltä vastaan ehdotuksia ja kommentteja. Lähtökohtana niin ensimmäinen ongelma, jotta voitaisiin hyväksyä selkeitä tavoitteita järjestäytyneen rikollisuuden torju- terrorismin torjumiseksi, on otettava huomioon se, että ei vielä ole riittävän tietoisia tällaisen järjestäytyneen rikollisuuden ilmiöstä. On selvää, että järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen on ongelma, johon tarvitaan sääntelyä, mutta se on myös hyvin kulttuurisidonnainen ongelma. Siihen liittyy tällainen kansalaisten yhteinen näkemys. Kansalaisilla ei ole täysin hyvää kuvaa siitä, millaista ilmiöstä on kysymys ja kuinka vaarallista on pelkästään se, että joku henkilö kuuluu tämän tyyppisen järjestöön. Tietoisuutta olisi siis lisättävä. Ja kun ei ymmärretä, kuinka vaarallisesta ilmiöstä on kysymys, niin ja rikosjärjestöt ovat tätä voineet hyödyntää ja pystyneet muuttamaan omia sisäisiä rakenteitaan ja niin, että niistä on tullut monikansallisten yhtiöiden kaltaisia ja ne ovat voineet siirtää toisiin maihin toimintaansa sinne, aina sinne, missä on paras toimija ja missä voidaan hyödyntää eri jäsenvaltioiden sääntelyjä ja prioriteetteja, joita eri jäsenvaltioissa on. Ja näin nämä järjestöt ovat voineet to- toimia paremmin ja ovat voineet levittäytyä. Tähän on lisättävä se, että meiltä puuttuu vähimmäisstandardit eh, mafia-tyyppisiltä järjestöltä. Kyseessä on hyvin erikoistunut rikollisuuden laji. Ja kun tällaisia vähimmäisen sääntöjä ei ole olemassa. Mafia on voinut soluttautua eri jäsenvaltoihin. Monet nämä rikollisjärjestöjen saamat rikosvoitot ovat sitten levittäytyneet talouteen kaikilla Euroopan unionissa. Mafiaan tyyppiseen toimintaan on puututtu lähinnä ja paikallisesti tähän asti, mutta mehän tiedämme, että näiden järjestöjen toiminta on Euroopan laajuista. Onkin huomioitava korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden linkit. Näitä ilmiöitä ei tule tarkastella erikseen, vaan jo tässä työasiakirjassakin näitä kahta ilmiötä tarkastellaan yhdessä, jotta tuotaisiin esille ilmiöiden vastavuoroisuus ja linkit. Hyvin usein korruptio on väline, jota järjestäytynyt rikollisuus hyödyntää päästäkseen soluttautumaan lailliseen talouteen, poliittisen järjestöön ja valtion järjestelmiin ja vaikuttamaan näin päätöksiin ja vähentää järjestää investointeja ja kilpailua markkinoilla korruption torjunnasta ei ole mitään tehokasta Euroopan laajuista lainsäädäntöä. Eri jäsenvaltioissa on lainsäädännössä eroja, joka vaikeuttaa ennaltaehkäisyn ja ilmiön rankaisemisen. Olisi siis tehtävä työtä kahdella rintamalla, ensinnäkin rankaisupuolella ja erityisesti ennaltaehkäisyn puolella rangaistukset eivät varmastikaan riitä, vaan on vahvistettava ennaltaehkäisyä. Tarvitaan jatkuvaa valvontaa ja puuttumista järjestämiseen korruptioon. Tarvitaan myös lisää avoimuutta julkisten instituutioiden toimintaan ja on levitettävä laillisuuden kulttuuria, jotta saataisiin palautettua poikkeus ja sääntö tasapaino. Viittaa siihen, että järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption toiminta vaikuttaa aivan normaalilta jo nykyään. Ei kukaan enää ihmettele, kun tulee esille korruptiotapauksia ja järjestäytynyttä rikollisuutta, jolla on Euroopan laajuiset mittasuhteet, joten meidän olisi närkästyttävä tällaisesta järjestäytyneen rikollisuuden ilmiöstä, jotka vahingoittavat taloutta ja Euroopan kansalaisten perusoikeuksia. Olisi saada palautettava sääntöjen ja poikkeuksien terve suhde ja, ja korruptiota ja rikollis, rikollisuutta tietenkään tulisi tässä hyväksyä. Työasiakirjassa työ, olen työstänyt näitä yleisempiä asioita ja tämän jälkeen mennään yksityiskohtaisempiin toimiin, joille on lisännettävä prioriteetti näinä aikoina. Täällä on kolme erityisalaa. Ensinnäkin maahanmuuttoon liittyvä järjestäytynyt rikollisuus, ympäristö ja järjestäytynyt rikollisuus sekä järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio sekä julkisten varojen käyttö. Tästä ensimmäisestä eli, taikka toisesta eli tästä ympäristöasiasta puhuja sanoi väärin että tarkoitti maahanmuuttoa. Tähän liittyy ihmiskauppa ja, ja rikollisjärjestöjen tunkeutuminen vastaanottokeskusten rakentamiseen ja muuhun tämän tyyppiseen myös aivan orjuuden kaltaisia olosuhteita on näillä järjestöillä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption soluttautuminen eri yhteiskunnan alueilla on meillä aivan selvä. Todellista liiketoimintaa harjoitetaan tällä alalla sitten. Järjestänyt rikollisuus ja ympäristö. Tässä olisi kiinnitettävä erityisesti huomiota niin sanottuun ekomafiarikoksiin, ympäristörikoksiin, jotka vahingoittavat perusoikeuksia vielä enemmän kuin taloutta ja laillista liiketoimintaa. Puhumme oikeudesta terveyteen ja elämään. Yhä useammin saamme tietoomme järjestäytyneen rikollisuuden soluttautumista jätteiden huoltoon, myrkyllisten jätteiden huoltoon. Tarvitaan ennaltaehkäisyä ja ympäristörikosten torjunta. Nykytoimet ovat riittämättömiä ja ne jopa voivat tulla kalleiksi kansalaisille. Viittaan tässä äh, rikkomismenettelyiden vääristyneisiin tuloksiin. Nyt kun va- valtiota vastaan aloitetaan rikkomismenettelyt ympäristölainsäädännön noudattamatta jättämisen takia, niin tässähän käy niin, että että ei palauteta oikeudellista tilannetta, vaan valtion on maksettava sakkoja, koska se on jättänyt toteuttamatta eurooppalaista lainsäädäntöä tai toteuttanut sitä väärin. Ja tästähän tulee kansalaisille kaksinkertainen vahinko. Ensinnäkin perusoikeuksia loukataan ja tämän lisäksi kansalaiset itse saavat maksaa nämä sakot. Sitten korruptio ja julkiset, julkinen talous ja järjestäytynyt rikollisuus on usein näissä mukana. Ja tästä tulee taloudellista vahinkoa. Lisäksi järjestöt saavat tiettyjä alueita haltuunsa ja voivat pelotella eri tahoja. Kriimen valiokunnan päätöslauselman toteamukset ovat edelleen ajankohtaisia, mutta valitettavasti niitä ei ole kuultu. Siksi meidän olisi hyväksyttävä lainsäädäntö toimia, joilla voidaan taata rahoitusvirtojen jäljitettävyys julkisissa investoinneissa Euroopan unionissa. Tämän mietinnön päätelmissä voisimme keskittyä ilmiantajien suojeluun, todistajien ja suojeluun ja niiden henkilöiden suojeluun, jotka tekevät yhteistyötä oikeuden kanssa. Tällaisia suojelujärjestelmiä tarvitaan eri tahoille. Euroopan unionilla pitäisi mahdollisimman pian olla käytössä näitä henkilöitä koskevat vähimmäissäännöt tai varsinaiset suojeluohjelmat. Sitten konfiskoitujen varojen käyttö, varojen kohtelu on keskeistä. Tässä tarvitsisimme eurooppalaista politiikkaa, jonka kautta näitä konfiskoituja varoja voitaisiin käyttää sosiaaliseen tarkoitukseen ja olisi vähdettävä parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä hyödyntämällä eurooppalaista verkostoa kansallisten hallintojen välillä. Näin riko- järjestäytynyttä rikollisuudelta perityt rikolliset voitot saataisiin hyötykäyttöön. Ja olisi myös hyödynnettävä mittakaava etu ja, ja ennalta, hankkeita. Tässä on näitä linjoja, joille varsinainen mietintö sitten muotoutuu. Nyt odotan teiltä kommentteja ja ehdotuksia niin, että voisimme vielä täydentää sanamuotoja ja tätä mietinnön sisällöttöä. Kiitoksia. Thank you very much, Laura. Um... Kiitos, Laura. Varjoesittelijöitä on täällä paikalla. Ja yksi kollegakin haluaa puhua. Natali Krispekon on Allen esittelijä. Olkaa hyvä. Oui, merci, euh, president. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Laura Ferraralle hänen puheenvuorostaan. Olen Alden varjoesittelijä ja tässä ominaisuudessa haluaisin muutamia seikkoja nostaa esille. Ensinnäkin korostaisin asiakirjan ajankohtaisuutta ja tähän asiaan kuuluvuutta tärkeänä osana. Mehän olemme jo tehneet yhteistyötä. Tämä työ on ollut jo alkuvaiheista lähtien eri varjojen kesken hyvin osallistavaa ja tämä on hyvä lähtökohta työllemme. Ensinnäkin muodon näkökulmasta mietinnön tavoitteet on hyvinkin tärkeä. Haluan kiittää Lauraa siitä, että hän ilmaisi tämän tahdon, joka sitten saa konkreettisen muodon myöhemmin. Hän haluaa keskittyä mietinnössä nimenomaan prioriteettikysymyksiin. Mehän kaikki täällä tiedämme, tästä on muistuteltukin, että aiempi valiokunta Krim vuonna 2013 työnsä päätteeksi jakolinnon mietinnön hyväksyi. Myös Alfan oli tässä työssä mukana ja esittelimme oikein hyvän päätöslauselman ja mietinnön. sinä siinä vaiheessa esitettiin vaateita ja voikin esittää kysymyksenä vain niin kuin Laura tekikin, mitä on tehty näille vaatimuksille. Suurin osa on jäänyt unholaan. Täytyy muistaa myös valiokuntamme työssä se vaara, että tässä syntyy liikaa hajautumista. Täytyy keskittyä prioriteetteihin ja täytyy velvoittaa sekä komissio että jäsenvaltiot toimimaan näillä aloilla. Minä kannatan täysin Lauran strategiaa. Tarkoitus on toimia niin, ettei tästä tule mitään tyhjää toivellistaa, e- etenkin näin joulun alla, vaan keskittyä siihen, mitä tämän tyyppiseltä mietinnöltä odotetaan. Haluan kiittää Lauraa myös sisällön näkökulmasta. Hän on nimenomaan keskittynyt niihin aukokohtiin, joita meillä vielä on, kun ajattelemme kansallista lainsäädäntöä. Me kaikki tiedämme, että ei tämä ole mikään pieni työsarka ja tie on vielä pitkä. oikeudellisten välineiden siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön vaatii vielä paljon työtä. Haluan myös todeta, että ryhmäni on iloinen niistä kolmesta täsmällisestä toiminta-alasta, jotka nostetaan esille tässä työasiakirjassa. Toisaalta rikollisuuden ja maahanmuuton välinen yhteys, rikollisuuden ja ympäristön välinen yhteys ja korruption ja julkisten varojen väärinkäytön välinen yhteys. Haluaisin korostaa myös sitä, että jo tässä työasiakirjassa on hienosti mainittu se suoja, jota täytyy kohdistaa ilmiantajiin. Eurooppalainen suojaohjelma on aika lailla uusi ajatus. Minusta on tärkeää, että pääsemme tavoitteisiin tässä kohtaa. Varmasti meillä on vielä mahdollisuus, kun työstämme mietintöä, käsitellä ja korostaa verotukseen liittyviä kysymyksiä, toisaalta petoksia, toisaalta veroparatiiseja sekä rahanpesua, pääomien pesua. Nekin voidaan sisällyttää tähän mietintöön. Järjestäytynyt rikollisuus ei tunne rajoja. Näin ollen meidän toimiemme täytyy olla sellaisia, että niissäkään ei tunneta rajoja. Meidän on kiireellisesti saatava eurooppalainen ratkaisu, eurooppalainen vastaus, jotta voimme vahvistaa eurooppalaisia välineitä, rajat ylittäviä välineitä, jotka tälle alalle kuuluvat. En tiedä, pitääkö tämä luku paikkansa, mutta puhutaan jo aivan astronomisista määristä. Tästä kuitenkin syntyy kuva siitä, minkämoisesta työsarasta on kyse. Puhutaan 110 miljardista voittoina vuosittain, jonka järjestäytynyt rikollisuus tällä tavalla saa Euroopassa. Olen vakuuttunut siitä, että vastaustemme tulee olla eurooppalaisia ja yhteisiä vastauksia. Ja vielä Johtopäätöksenä haluaisin todeta, että vaikkakin on hyvin monimutkaista täytäntöön panna tällaista eurooppalaista syyttäjänvirastoajatusta, mutta 30 vuotta siitä on jo puhuttu ja asia ei etene. Pitkälti tämä johtuu jäsenvaltioiden vastustuksesta, niin kuin muillakin aloilla. Haluan, että tämä ikuinen ikuisuuskeskustelu syyttäjänvirastosta etenisi me näemme, että tämä keskustelu, niin kuin terrorismikeskustelukaan, ei etene riittävän nopeasti. Jopa Eurooppa henkisemmät, henkisimmätkin kääntävät selkänsä Euroopalle, jos me emme tällä alalla toimi. Kiitos. Um, Kiitos. Varjoesittelijät ovat pyytäneet puheenvuoroa, myös, myös jäsenet. Jotava. Iljana. Iljana Jotava. Благодаря ти, Аз искам да поздравя Лаура за добре свършената работа и за този работ. Haluaisin onnitella Laura hänen tekemistään hyvästä työstä. Tässä on hyvin tyhjentävästi esitelty näitä näkökohtia. Jotakin päiviä sitten meillä oli yhteinen varjoesittelijöiden kokous yhdessä esittelijän kanssa ja päätimme, että Ensin otamme tähän alo- tällaisen johdannon ja prioriteetit ja sitten suositukset. Olen oikein helpottunut nyt, koska olin aikaisemmin Krim-valiokunnassa mukana ja teimme paljon työtä Kulinon mietinnön osalta. Toivoisin, että tämä mietintö olisi menestyksekkäämpi kuin Jakulina mietintö. En tarkoita, että se olisi ollut huono, se oli hyvin tyhjentävä, mutta valitettavasti sen saavuttamat tulokset ovat jääneet kovin vaatimattomiksi. Tässä mietinnössä on kyseessä järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen ja aikaisemmin annoimme 120 suositusta ja hyvin harvat niistä on toteutettu. Toivoisin, että tässä mietinnössä äh, otettaisiin kikarin komissio ja komission lainsäädännölliset ehdotukset. Mielestäni on oikein tärkeää, että nyt valmistelussa oleva komission kertomus jäsenvaltioiden korruptiosta pitäisi mennä pidemmälle, ettei siinä olisi ainoastaan äh, faktoja, vaan siinä olisi myös seikkoja, jotka olisi täytäntöön pantava. Toivon, että mietinnössä korostetaan myös tätä puolta. Olen myös sitä mieltä, että voisimme lisätä tähän mietintöön useita asioita, jotka liittyvät eturistorit käsitteen karmonisoimiseen sekä hankittujen varojen käsitteeseen eri jäsenvaltioissa on eri määriteltyjä myös muut käsitteet olisi harmonisoitava, ettei niitä voida hyödyntää näitä eroja. Tekstin olisi hyvä ottaa myös Euroopan syyttäjävirasto mukaan. Se on nyt neuvostossa jumissa. Uskomme, että meidän ei pitäisi aliarvioida eri tahoja – Nyt olisi jo korkea aika kuitenkin saada teksti, joka käsittelee Euroopan syyttäjävirastoa. Myös veroparattiisit ovat tärkeä asia. Tiedän, että siitä on erikoiskom- erityiskomitea. Yksi mietintö on siellä hyväksytty. Ehkä näemme vielä toisenkin tämän tyyppisen valiokunnan näkevän päivällä valon, mutta näitä aiheita ei tulisi jättää syrjään myöskään tästä mietinnöstä. Ja lopuksi asia, joka on aina unohtunut tähän mennessä. Euroopan humanitaarinen apu kolmansille maille ja korruptio tapaukset näissä kolmensissa maissa. Saamme yhä enemmän tältä saralta tietoja. Tulemme jatkamaan tämän mietinnön työsken, työstämistä. Se on hyvin tärkeää ja uskon, että yhteisien ponnisteluiden ansiosta komissio korostaisi näitä enemmän. Kiitoksia. Edustaja Jolie. Haluan kiittää ensinnäkin edustaja Ferreraa hänen tekemästään työstä. Ja hän on ottanut myös varjoesittelijät hienosti mukaan tähän työhön. Selkeämmin voitaisiin vielä tuoda esille se, miten me olemme hävinneet vastaisen taistelun Euroopassa. Kenties jotakin esimerkkejä voitaisiin poimia, jotka osoittaisivat, miten monikansallisten yritysten korruptio on muuttanut luotettaan. On myytti uskoa, että ne, us- että ne taistelisivat ilmiötä vastaan. Pikemminkin ne ovat ulkoistaneet ilmiön. Tunnetteko kenties Siemensin esimerkin? Siellä on äh, lukuisia korruptiotapauksia, joista yritys on jäänyt kiinni. Tällä hetkellä kiinalainen ilmiantaja toi esille, että Siemens myi tavanomaista hintaa halvemmalla hinnalla kiinalaisille välittäjille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki nämä transaktiot jäävät eurooppalaisen oikeuslaitoksen ulottumattomiin, koska täällä Euroopassa kilit ovat ikään kuin puhtaat. Tämä on hyvin vanha taistelu ja olemme saaneet varsin vähän tuloksia edelleenkin ilmiössä hyvin tärkeässä asemassa ovat monikansalliset yritykset. Korruptio estää myös rauhan rakentamista. Olemme nähneet tämän Afganistanissa. Siellä humanitaarista apua on päätynyt sitten Dubaihin. Se on melko monen musta aukko. Se ei tee yhteistyötä, jotta voitaisiin palauttaa nämä varat. Se ei vastaa kansainvälisiin yhteistyövaateisiin. Ei pidä enää uskoa, että lakitekstit muuttaisivat maailman. Meillä on paljon mietintöjä, yleissopimuksia. Yleissopimukset totta kai ovat tärkeitä, mutta jopa YK on korruption vastainen yleissopimuskaan ei ole voinut estää monikansallisia yrityksiä sopeutumasta tähän tilanteeseen. Meidän on nimenomaan ponnisteltava täytäntöönpanossa ja täytäntöönpano vaatii varoja. Siinä on heikkoutemme. Italialla, Italiassa on parlamentaarinen valiokunta, joka on taistellut mafioita vastaan. Se on ollut vuosikymmeniä voimassa ja tilanne ei ole muuttanut millään tavalla mafian kehitystä Italiassa. Ehdottaisin Lauralle sitä, että hän sisällyttäisi tähän mietintöön taulukon, jossa olisi jäsenkohtainen luettelo niistä rahamääristä, joita käytetään oikeuslaitokseen suhteessa BKT. hen Ja tällä osoitettaisiin, että ponnistelut jäävät sanojen tasolle. Ei suintaan käy, käy niin, että tämä toteutettaisiin myös varojen ohjauksen kautta. Aiempi varjoesittelijä kenties tulkitsin väärin sen, mitä Laura Ferrara on kirjoittanut rikollisuudesta ja maahanmuutosta. Ei hän totea sitä, että, että maahanmuutto johtaisi korruptioon, vaan hän toteaa, että maahanmuuttajat ovat uhreja, mafian uhreja, jotka, joka siis mafia pyörittää näitä vastaanottokeskuksia. Tässä aiheessa on oltava hyvin varovainen etenkin silloin, kun otsikoita laaditaan. Jotkut eivät vaivaa edes lukemaan argumentaatiota otsikkoa pidemmälle. On hyvin tärkeää korostaa ilmiantajien roolia ja heidän suojelunsa merkitystä. Me tiedämme, että neuvosto ja komissio ovat hyvin selkeästi ilmoittaneet, että ne eivät halua vähimmäissääntöjä ilmiantajien suojaksi. Korruptiota vastaan emme voi taistella, jos ilmiantajia ja heidän tietojaan ei hyödynnetä. Tämä on aivan selvää. Esitteli tätä korostaa aivan oikein. Sitten seikka, joka ei ole esillä missään, kun tuomioistuin tuomitsee takavarikoitavaksi kiinteistöjä. Välttämättä ei löydytä uusia omistajia näille kiinteistöille, kun ihmisiä pelottaa. Jos mafia on omistanut vaikkapa maatilan, viljelmän ja sitten uusille omistajille tästä koituu ongelmia. Sitten kun takavarikoidaan omaisuutta, niin kyse on myös säilyttämisestä, joka tulee kalliiksi. Jos vaikkapa säilytetään huumekuljetuksissa käytettyä lentokonetta, niin se maksaa omaisuuksia. Kun takavarikoidaan ja säilytetään esimerkiksi muutoksenhaun ajan ja laiva, äh, alus, niin tämä maksaa todellakin paljon. Näiden omaisuuserien myyntimahdollisuus, jopa silloin kun käsittely on käynnissä, mehän tiedämme, että esimerkiksi Ranskassa käsittely voi kestää vaikkapa 10 vuotta, niin jos tämä säilytyskausi on kovin pitkä, niin ei siinä ole järkeä. Sallittaisiin tällaisten omaisuuserien myynti, niin tätä kautta voitaisiin rahat sitten palauttaa, jos henkilölle ei loppujen lopuksi tuomiota langeteta. Sitten ympäristörikokset. Tässä oikeastaan paradoksi on se, että jäsenvaltio tuomitaan siitä, että lainsäädäntöä ei ole noudatettu ja sitten kansalaiset joutuvat maksamaan kahteen kertaan. Tässähän mafia oikeastaan toimii vain kuljettajana. Se kuljettaa monikansallisten esimerkiksi lääkeyritysten ja muiden yritysten jätteitä. Jos korostettaisiin niiden vastuuta, jotka luovat jätteitä, niin kenties järjestelmä toimisi paremmin. Voitaisiin myös korostaa terveysvaikutuksia. Me tiedämme, että ihmiset, jotka elävät näiden jätevuorten lähellä, kärsivät. Heidän kuolleisuutensa on paljon suurempaa. Haluan kiittää vielä esittelijää hänen tekemästään työstä ja toivon, että tämä työ voi raivata uusia uria. Meillä on puutetta sekä poliittisesta tahdosta että myös varoista. Very much. Um... Kiitos. Olisi pitänyt jo mainita, että edustaja Jolie on vihreiden varjoesittelijä ja edellinen puhuja oli STn varjoesittelijä. Meller on EPPn varjoesittelijä. Mainitsisin vielä kollegoille, että yritän pitää kiinni aikataulusta nyt iltapäivällä päinvastoin kuin kävi aamupäivällä. Jos yrittäisitte pitää kiinni kolmen minuutin puheajasta, niin olisin siitä hyvin kiitollinen. Con alguma brevidade, obviamente que este é um relatório muito importante. Kiitoksia. Puhun aivan lyhyesti. Tämä on erittäin tärkeä mietintö. Korruptio ja korruption torjunta todella on elintärkeä prioriteetti Euroopassa. Se ei kuitenkaan ole samalla tavalla kaikissa Euroopan unionin maissa, niin kuin edustaja Ferrara sanoi yhteneviä kohtia voi löytyä, mutta myös erityispiirteitä. Tämän mietinnön ei pidä keskittyä käsittelemään ainoastaan Italian tilannetta. Ei tätä voida käyttää poliittisena välineenä, jossa heijasteltaisiin Italian poliittista tilannetta, vaan kyllä tällä olisi tarjottava vastauksia Euroopan unionin tasolla ja kuvaltava sitä, mitä muissakin jäsenvaltioissa tapahtuu. Minulla oli mahdollisuus tarjota näiltä linjalta esimerkin, kun puhuimme säästöpolitiikasta. Korruption torjunta on varmasti yhteinen nimittäjä. Ja näin ole, voimme olla siitä yhtä mieltä. Jos haluamme politisoida tätä korruption torjuntaa, niin silloin loittonemme välineestä, jonka pitäisi olla niin tärkeä tässä korruption vastaisessa työssä. Olen portugalilainen, niin hän tiedätte, että omassa maassani on ollut aikamoisia leikkauspolitiikkavaikeuksia vuodesta 2011 alkaen. Troika on jättänyt Portugalin mm, toukokuussa 2012 ja tiedämme, kuinka vakavaa korruptio maassa, kaikissa maissa on. Mutta jos pyrimme siihen, että että korruptio ja leikkauspolitiikka jotenkin liitetään toisiinsa, niin loittelemme tavoitteista. Haluaisin, että emme politisoisi tätä mietintöä, koska vaarana on, on todella se, että loittonemme tavoitteista, niin kuin leikkauksien kanssa kävi. Voi olla, että jotkut ryhmät olivat sitä mieltä, että nämä leikkaukset olivat välttämättömiä niissä olosuhteissa, joissa tietyt maat olivat kun maat eivät pystyneet saamaan rahoitusta markkinoilta toisten mielestä. Säästöpolitiikka saattaa olla kaiken pahuuden ilmentymä. Tämä on vain yksi näkökohta mietinnössä, joka saattaa poliittisoida koko tämän jutun ja loiton tai joitakin meistä tästä. Voi täällä olla myös mukana tiettyjä juridisia seikkoja, vaikka niitä jossakin maissa onkin olemassa, niin ne eivät sitten kuitenkaan näyttäydy toisissa maissa samalla tavalla. Jos tähän mietintöön nyt pyritään saamaan oikeusperusta, joka heijastelee todellista todellisuutta, mutta joka ei vastaa muiden maiden tilannetta, niin se mitä kyseisessä maassa äänestettiin, niin tekee tästä vähän vieraan muille. Sans revanche. Mas, uh... Sitten täällä on tiettyjä uutuuksia koskien näitä ilmiantajia esimerkiksi. Mutta tämäkin on aika hankala asia. Ja poliittisissa ryhmissä ollaan sitä eri mieltä. On totta, että ilmiöntäjiltä voidaan saada arvokasta tietoa korruption torjunnassa, mutta kyllä tässä saattaa tiettyjä ristiriitojakin tulla. On myös oikeuksia, joiden, jotka merkitsevät tiettyä suojaa, kuten valtion salaisuuksien oikeudet. Voidaan toki puhua ilmiantajien vähimmäissuojassa huomioon myös muut arvot, kuten valtion salaisuuksien suojeleminen. Ja tämä on huomioitava samanaikaisesti. Haluaisin nyt muistuttaa asiasta, jonka vihreidenkin edustaja käsittääkseni täällä mainitsi. Nimittäin halusin mainita tämän eurooppalaisen syyttäjäviraston Se olisi edistysaskel. Onhan meillä Lissabonin sopimus, mutta haluaisin muistuttaa, että tämä parlamenttikin on edistänyt näitä rikollisoikeudellisia tutkimuksia. Meillähän oli lokakuussa tämä mietintö koskien tutkintamäärästä ja siinä todettiin, että riippuu siitä, kuinka jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmä on rakennettu. Tarkoituksena on parantaa ja tehostaa rikosoikeudellista tutkimusta, jota käydään eri jäsenvaltioissa, useassa jäsenvaltiossa. Eli tuomari saattaa olla tutkimassa tiettyä rikosta koskien mafiajärjestöä, ja hän voisi pyytää muiden jäsenvaltioiden tuomareita keräämään todisteita eh, liittyen tähän järjestöön oli vaikea saada mietintö hyväksyttyä, mutta loppujen lopuksi saimme enemmistön sen taakse. Se oli hyvin tärkeä. Hyvä puheenjohtaja. Puhun paljon vähemmän kuin muiden ryhmien edustajat minua ennen. Mutta jos haluatte keskeyttää puheenvuoroni, niin keskeytän sen kyllä, mutta pyydän oikeudenmukaisuutta puheenjohtajan myöntämisessä. Kyllä minä jaan puheenvuorot aivan oikeudenmukaisesti. Kaikki puhuvat yli viisi minuuttia. Meillä tulee edistyslistan kanssa ongelmia. Minä vain vetoisin tämän kolmen minuutin puolesta, mutta te puhuitte viisi minuuttia. I'm being, I'm being, very, I'm being very fair. Minä olen aivan, oikein... olen aivan oikeudenmukainen. Todellakin puhuitte yli viiden minuutin ajan. Vetosin kolmen minuutin puolesta, mutta käydään tätä nuijaa vain ihan yleisenä varoituksena. Jos nuija vilahtaa, niin tämä on vielä ystävällistä, mutta jos ette näe tätä, niin sitten koputtelen. Kaikki valiokunnan jäsenet tämän varoituksen tietävät. Se on hyvin kohtelias merkki. No niin, ei kommentteja Miki ulkopuolelta. Sitten hyvin kurinalainen kollega näissä asioissa, edustaja De Jong. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti. Se on ensimmäinen kommenttinikin oikeastaan, että olin Krim valiokunnassa aikoinaan ja silloin pyrittiin välttämään se, että valtavan pitkä toiveiden lista luodaan. Sellainen kuitenkin syntyy ja koska se on niin valtavan pitkä lista, niin muut toimielimet voivat hyvin sieltä noukkia itselle mieleiset. Yleisesti toivoisin, että nyt vain vahvistetaan se teksti, joka on jo hyväksytty, ja sitten rajoitetaan ehdotukset uusiin. Kolme seikkaa haluaisin itse tuoda esiin. Yksi on kansainvälinen yhteistyö. Vajetta on varmasti komission puolella. Grekossa Euroopan neuvoston korruption vastaisessa työssä tarvittaisiin lisävauhtia. Samoin YK on työssä. Siellä pyydettäisiin komissiota raportoimaan korruption vastaisesta työstä, enkä ole sen edestä kuule myöskään riittävästi tässä. Eli ei pitäisi keskittyä ainoastaan EUn sisäisiin toimiin, vaan myöskin EUn ja muiden kansainvälisten järjestöjen yhteistyöhön. Ja sitten julkiset varat. Olen oikein iloinen, että jotkut tällaiset aiheet olivat esillä. Julkiset hankinnat, erityisen kiinnostava aihe. Tilintarkastustuomioistuin on todennut, että vakavia ongelmia syntyy jatkuvasti tällä saralla. Ja kysyisin, onko tässä kyse aina virheistä? Haluaisin vähän lisää tietoja ja suosituksia tästä aiheesta. Ja sitten viimeinen aihe, joka mielestäni on todella tärkeä, se on ennaltaehkäisy. Paljon voitaisiin sanoa tästä aiheesta, esimerkiksi tutkiva journalismi. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että ei ole riittävästi varoja tutkivaan journalismiin, mutta myöskin jatkuva tällaisten journalistien häirintä on vakava ongelma. Sen pitäisi olla esillä. Ilmiantajat on mainittu henkilökohtaisesti Puolan eurooppalaista lainsäädäntöä – tätä kysymystä hoitamaan myös jäsenvaltioiden puolelta. On kyllä mahdollista minun mielestäni kirjata tekstiä, joka heijastelisi tätä tarvetta. On muitakin tärkeitä asioita, kuten Sergetinin mietintö rahan pesusta. Myöskin se, miten avoimesti ilmoitetaan omistajuus. Kaikki, jotka hyötyvät tietystä yrityksestä. Ja sitten viimeisenä Haluaisin linkittää järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption ennaltaehkäisyn ja muut välineet, joita hyväksymme. Esimerkiksi tiettyyn liiketoiminnan salaisuuksiin liittyvät kysymykset. Ja myöskin ajattelen näitä tiettyä yritysmuotoa koskevia ehdotuksia – joita käsitellään nyt. Tämä saattaa johtaa siihen, että syntyy tällaisia postilaatikkoyrityksiä. Haluaisin siis johdonmukaisuutta. ole lainsäädäntöön kiitos. Silvi Ivon Kaufmann. Silvi Ivon Kaufmann seuraavaksi, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte mich auch nur... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti minäkin haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on keskittynyt keskeisimpiin kysymyksiin. Ihan hyvä pohja tulevalle työlle. Ainoa seikka, jonka itse haluaisin ottaa esiin ihan lopuksi, se miten sosiaalisesti käytetään yhteiskunnassa varoja, joita on takavarikoitu. Nyt on ehdotettu eurooppalaista verkostoa, kansallisten virastojen verkostoa, joka olisi vastuussa siis tästä takavarakoidusta omaisuudesta ja sen mahdollisesta tulevasta käytöstä. En ole nyt ihan varma, onko tällainen virasto kaikissa jäsenvaltioissa olemassa. Jos näin on, niin hyvä niin, mutta jos ei, niin totta kai silloin tämä kehoitus pitäisi kääntää jäsenvaltioiden puoleen. Että luotaisiin tällaiset virastot. Ja toiseksi, en ole ihan varma, miten tämä voisi toimia tällä lailla, jota pidän hyvin tärkeän, eli että näitä varoja käytettäisiin yhteiskunnallisiin tarkoituksiin ja löydettäisiin sellainen mekanismi, joka voisi toimia. Tämä olisi oikeastaan pyyntönikin esittelijälle. Ehkä tällä saralla olisi vähän lisää vielä tehtävää. Kiitos. Mario Lauristin. Mario Lauristin, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Haluan kovasti tukea De Jongin kommentteja siitä, miten tärkeä median vapaus ja tutkiva journalismi on. Käytimme Grekon tietoja analyysissä, katsoimme tiedotusvälineiden vapautta ja sitä tehtyä indeksiä. Korruptiovapaus ja medianvapaus ovat sidoksissa toisiinsa. On tärkeää suojella journalisteja, median vapautta ja antaa myös resursseja laadukkaille medioille. Nyt tässä uudessa tilanteessa meidän on perehdyttävä myös digitalisaatioon. Digitaalipalvelut ja digitaaliunioni tarjoavat meille avoimuuden mahdollisuuksia. Omasta kokemuksesta, omasta maastani Virosta toteaisin, että 95 prosenttisesti ihmiset ilmoittavat veronsa internetissä. Silloin kun kyse on maksuista, jotka ylittävät tuhat euroa, niin yritykset raportoivat veroviranomaisille näistäkin sähköisesti. Tämä on tärkeää valvonnan ja avoimuuden näkökulmasta. Ja sitten luottamuksen kulttuuri. Kun katsomme suhdetta korruptioindeksin ja muiden indeksien välillä, niin luottamuksen taso julkisiin instituutioihin ja poliisiviranomaiseen merkitsee sitä, että korruptiota on vähemmän. Tämä tarkoittaa myös sitä, että avoimuus toimii, eh, tiedot julkaistaan esimerkiksi julkisista hankinnoista, myös edun saajat EU-ohjelmissa eh, e julkaistaan avoimesti. Digitaaliset palvelut ja eh, median vapaus ovat tässä aivan tärkeitä virstanpylväitä. Kiitos, Marju. Aivan lyhyesti, Fernando. The opportunity to be niin, haluaisin olla tässä rakentava. Tämä on meille kaikkein tär- erittäin tärkeä asia, kun seuraamme er- Krim-erityisvaliokunnan töitä koskien järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota. Haluaisin lisätä tähän vielä asian, joka ei pitäisi olla itsestäänselvyys. Meidän ei pidä aliarvioida sitä, kuinka tärkeitä on, tärkeää on rajat ylittävä koulutus korruptentorjunnassa. Minulla on tällaisia kokemuksia rikosoikeuden laatijana ja alan toimijana. Meidän ei pidä yliarvioida sitä, kuinka tärkeää on lehdistön työ useimmissa tapauksissa – Lehdistö voi olla aivan yhtä korruptoitunut kuin poliittinen järjestelmä itse. Meidän olisi korostettava koulutuksen merkitystä, korruption vastaisen koulutuksen merkitystä aivan alhaiselta tasolta alkaen. Siitä tulee toivoa uuden tyyppiselle asenteelle korruptoituneita tapoja vastaan. Ja se on paras tapa torjua korruption horisontaalista luonnetta. On, on otettava tällainen alhaalta ylös ja ylhäältä alas lähestymistapa samalla aikaa. Tätä olisi korostettava lopullisessa mietinnössä. Kiitoksia. Um, the... Kiitos. Menemme taas yliajalle, mutta komissiokin voi vielä lyhyen kommenttinsa esittää. Please. Yes, good afternoon. Thank you very much. Niin, kiitos. Hyvää iltapäivää. Kiitos. Kiitos Lara Ferrara tästä hyvästä työn pohjasta, myös komission puolelta. Me kuuntelimme oikein tarkkaan esitettyjä kantoja. Halusin vain lyhyesti kommentoida, koska jos lähtisin jokaista asiaa nyt kommentoimaan, aikaa kuluisi liikaa. Ensinnäkin hyvä linkittää järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio. Me olemme tiimi. Järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio on johtamani yksikön työssä oleva tällainen yhteys. Hyvin tärkeää on myös yhdistää nämä kysymykset – myös siihen, miten soluttaudutaan laillisen talouden puolelle. Ei ole mitään mahdollisuutta toimia ainoastaan lainsäädännön kautta. Lainsäädännön täysi täytäntöönpano on tärkeää, mutta lisäksi tarvitaan myös toisenlaisia toimia. Yksi seikka lainsäädännön osalta on se, että meidän pitäisi pitää mielessä, että tämä ala on viljattain vielä ollut kolmannen pilarin asia. Joten tietyillä aloilla on hyvin vaikeaa. Sanoisin jopa lähes epärealistista ajatella, että voitaisiin saada EU-laajuiset säännöt joistain kysymyksistä. Eli vaikka työtä tehdään arvioiden lainsäädännön mahdollisuuksia – niin se mitä lähinnä teemme on muiden välineiden edistäminen. Haluaisin ottaa kaksi tärkeintä seikkaa tässä esiin. Yksi on osa kolmea suositusta, yhteiskunnallinen takavarikoitujen varojen käyttö. Tässä kysymyksessä käytämme hyväksemme foorumia, joka on olemassa ja ollut jo usean vuoden. Se todella toimii. Meillä on lähes kuukausittain takavarikosta vastaavien yhteiskokouksia. Me olemme toteuttaneet tutkimuksia, mutta kaikkein tärkeintä on, että nyt olemme lähteneet kehittelemään tällaista näin, tämän omaisuuden haltijoiden verkostoa. Eli kierrätetään sitä tietoa ja kokemusta, jota on, ja pyritään saamaan eurooppalainen verkosto, joka käsittelisi takavarikoidun varais, varallisuuden omaisuuden käyttöä yhteiskunnallisesti. Julkiset hankinnat. Meillä on direktiivi, joka koskee julkisia hankintoja. Haluaisin sanoa, että siellä hyvin tärkeänä määräyksenä on se, että sähköinen menet menettely syntyy vuoteen 2018 mennessä osaksi kaikkien jäsenvaltioiden toimintaa. Katsomme tarkkaan, mitä jäsenvaltiot tekevät julkisten hankintojen osalta. Käytämme erityistä välinettä, eurooppalaista ohjausjaksoa. Se on hyvin tärkeä, kun se menee ihan hallitusten valtioiden päämiesten tasolle. Näin tutustutaan näihin julkisiin hallin, hankintoihin ja pragmaattisemmin lähdetään yhteiseen hankkeeseen yksityisten yritysten kanssa yhdessä Transparency Internationalin ja muiden järjestöjen kanssa. Ja näin voidaan katsoa, miten julkisia hallin, hankintoja toteutuu eri jäsenvaltioissa. Korruption vastaisessa kertomuksessa Katsomme tietenkin kaikkia näitä kysymyksiä ja kuuntelemme hyvin tarkkaan, mitä tällä saralla tapahtuu. Ensimmäinen päätän puheenvuoroni tähän. Obvious, but this is the working Kyseessähän on nyt työasiakirja, joka on hyvin pitkällisten keskustelujen tulosta. En halua viedä aikaa muilta tärkeiltä esityslistan kohdelta. Suunnette siis anteeksi, mutta todennäköisesti komission kommentit täytyy näin päättää. Vielä lyhyesti antaisin esittelijälle puheenvuoron. Laura, nyt mennään jo yliajalla kaikkiin mielenkiintoisiin kommentteihin, joita varjoesittelijät ja jäsenet esittivät, ei varmaankaan ole mahdollista vastata. Mutta kenties jonkinlaisia loppupäätelmiä voisit esittää. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja muita kollegoita, jotka käyttävät täällä puheenvuoron ja esittivät osuvia kommentteja. Käsitän, että täällä on yhteisymmärrys mietinnön rakenteesta ja lähestymistavasta. Tämä ottaa lopullisen mietinnön laatimista, joten tämä on erittäin hyvä lähtökohta yhteistyölle. Niin, että lopulta saadaan mahdollisimman laajasti hyväksytty asiakirja. Arvostan suuresti näitä ehdotuksia, jotka koskevat veroparatiisien mukaan ottamista. Varmasti voisimme ottaa mukaan kohtia mietinnöstä, josta juuri äänestettiin takse erityisvaliokunnassa. Sitten katsotaan, millainen lausunto tulee kontvaliokunnalta. On tärkeää korostaa sitten niin kuin edustaja Kujotovaihdot on siis muistettava nämä eturistiriidat ja laittomasti saadut varat ja korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden soluttautuminen kolmansiin maihin eurooppalaisten rahastojen ja humanitaarisen avun kautta. Varmasti saamme hyviä kohtia käyttöömme DV-valiokunnan lausunnosta. Sitten kollega Jolie ehdotti taulukkoa, jossa tehtäisiin selväksi sen, kuinka paljon eri jäsenvaltiot ovat BKTstaan sijoittaneet oikeuteen. Toki tämä on hyvä huomio. Haluaisin muistuttaa, että olemme pyytäneet EPRSltään tutkimusta, jossa arvioitaisiin näitä kustannuksia – joita koituu siitä, että ei ole Euroopan laajuisia kunnon sääntöjä koskien korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumista. Tällaista tutkimuksesta saisimme konkreettisia tietoja Euroopan tasolla. Edustaja Melo täällä puhui myös tärkeästä asiasta. Tarkoituksenahan ei ole mitenkään ottaa tähän italialaista lähtökohtaa, vaan sitä olisi vältettävä. Olen oikein tyytyväinen siitä, että varjoesittelijät ovat eri jäsenvaltioista. Näin kukin heistä voi tuoda oman näkemyksensä ja ehdotuksia mukaan omien kokemuksiensa, pätevyyteensä ja alueellisen kontekstinsa pohjalta. Haluaisin vielä toistaa, että on tulossa tutkimus, joka on koko Euroopan laajuinen ja sieltä saadaan lisää pohjaa keskustelulle koskien suosituksia, jotka otetaan mietintöön mukaan. Edustaja De Jongin ehdotus koskien kansainvälistä yhteistyötä oli kiinnostava. Useat pyysi, pyytivät, pyysivät myös tutkivan journalismin suojelua. En nyt halua puhua tämän pitempään. Haluaisin kiittää vielä komissiota tuesta tälle työlle ja ehdotuksista koskien näitä konfiskoituja varoja. Tähän suuntaan jatkamme työtämme. Kiitoksia. Thank you very much to, to you, the rapper. Kiitos sekä esittelijälle että varjoesittelijöille ja keskustelun osallistuneille jäsenille. Tämä varmasti on hyväksi mietinnölle sitten, kun se saadaan valmiiksi. Kiitos. Kollegat, nyt voimme siirtyä kohtaan 26. E- EPn politiikkaosaston tilaman tutkimuksen tärkeimpien tulosten esittely. Tutkimuksen otsikkona on Comparison between the US and EU Data Protection Legislation for Law Enforcement Purposes. Meillä on Münsterin yliopiston professori paikalla esittelemässä tutkimusta. Tämän jälkeen voimme esittää kysymyksiä ja kuunnella vastauksia. Tämä aihe on hyvin relevantti parlamentin työn kannalta, kun ajattelemme EUn ja Yhdysvaltain välisen kattosopimuksen merkitystä. Professori Böhm, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much and thanks for the invitation and also the opportunity. Kiitos kutsusta ja kiitos mahdollisuudesta esitellä tämä tutkimus valiokunnalle. Minulta pyydettiin vertailua EUn ja Yhdysvaltain tietosuojalain säädännöstä nimenomaan laivalvontaviranomaisten yhteistyön näkökulmasta. Tätä työtä on tehty kattosopimuksen puitteissa ja mahdollisesti saamme myös uuden Safe Harbor-sopimuksen. Tutkimuksessa viitataan kattosopimukseen ja sen vuodettuun versioon syyskuulta. Minä tein jo ennen tätä vuotoa ensimmäisen version, niin myöhemmin olen lisännyt sitten lisäkommentteja viimeiseen osuuteen tässä tutkimuksessa. Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa kattaa EUn lainsäädännön ja Euroopan neuvoston oikeudelliset välineet, ja toisessa osassa käsitellään Yhdysvaltain lainsäädäntöä. Tietosuojatakeet Yhdysvaltain lainsäädännössä ovat varsin monimutkaiset. Yhdysvaltain lainsäädännössä niiden löytäminen on varsin monimutkaista. Meillä on Washingtonin yliopiston professorin tutkimusaiheesta. Hän on analysoinut Yhdysvaltain tilannetta. En lähtenyt toistamaan hänen toteamuksiaan, joten omat löydökseni perustuvat hänen tekemälleen työlle ja sitten arvioin uutta kehitystä Yhdysvalloissa, muun muassa Freedom-lakia. Nyt lyhyesti löydökset EU-lainsäädännön osalta, kun ajatellaan tietosuojaa ja lainvalvonta tarkoituksia vuodesta 2009, kun Lissabonin sopimus astui vuomaan. Tietosuoja, oikeus yksityisyyteen on tullut vahvistetuksi. Näitä pidetään primari-lakina. Vuoteen 2009 saatta tietosuoja, yksityisyys ei niinkään ollut primarilainsäädännön osana, vaan puhuttiin aiemmasta kolmannesta pilarista. Ja tapausoikeus, oikeuskäytäntö on varsin rajallista tällä alalla. Meillä on ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa, totta kai tilanne on kuitenkin muuttumassa. On reagoitu kahteen hyvin tärkeään päätökseen, Schremsin tapaus ja tietojen säilytystapaus. Lyhyesti viittaan näihin kahteen oikeustapaukseen. Tapaukset pohjautuvat primäärilainsäädäntöön artikla 16 TFEU-sopimuksessa, artikla 7 ja 8 perusoikeuskirjassa ja sitten sekundaarilainsäädännössä nämä vielä täsmennetään. Ensinnäkin tietojen säilyttämistapaus. On hyvin tärkeää muistaa tämä tuomio tietojen säilyttämisen näkökulmasta. Meillä on yleisperiaatteita, joita tulisi kunnioittaa tällä alalla. Esimerkiksi kyse on tiedon keräämisestä, tietojen säilyttämisestä, niiden saatavuudesta. Silloin kun tarvitaan erilliset perustelut näille toimille. Tiedon jako esimerkiksi ja tiedon siirto Yhdysvaltain ja EUn välillä tulee kyseeseen. Tuomioistuin myös määräsi, että ei ole väliä sillä, miten nämä tiedot on, on saatu. Henkilö voi joka tapauksessa kääntyä tuomioistuimen puoleen. Vaaditaan yhteys toisaalta uhkan välillä julkiselle järjest- yleiselle järjestykselle ja toisaalta tietojen säilyttämiselle. Jos sisällön saaminen sallittaisiin, niin tämä täytyisi huomioida tässä ohjelmassa. Sitten säilyttämisajat ja riippumaton seuranta ja säännöt mainitaan myös tässä tuomiossa. Schremsin tapaus oikeastaan liittyy kahteen kysymykseen. Ensinnäkin tietosuojaviranomaisten valtuudet. En mene tässä yksityiskohtiin, mutta viranomaisia pyydetään tutkimaan kansalaisten väitteitä, vaikkakin täytyy tehdä varsin hankalia päätöksiä. Schremsin tapauksen toinen aspekti liittyy Safe Harbor-päätöksen pätemättömyyteen mitätöimiseen. Varmasti tunnette tämän tapauksen. Tuomioistuimen kommentti oli aika lailla voimallinen. Äh, tässä oikeudet eivät toteudu, niitä rikotaan. Ei ollut myöskään oikeudellista äh, valvontaa, kun ajatellaan yksilöiden mahdollisuutta hakea muutoksia Yhdysvalloissa. Safe Harborissa oli määräys oli siis määräys, joka itse asiassa esti sitä, että EUn lainsäädäntöä noudatettaisiin, koska Yhdysvaltain laki oli ensisijainen. Riippumatonta täytäntöönpanoa ja valvontaakaan ei ollut riittävästi ja näin ollen korjaustoimia ei ollut tarjolla. Meillä on standardeja myös sekundaarilainsäädännössä primaarilainsäädännön lisäksi. Meillä on direktiivi 95 ja aivan erityisesti meillä on myös puitepäätös vuodelta 2008 977, niin tämä pätee tietosuojaan lainvalvonta-alalla. Edelleenkin puhumme melko moista tilkkutäkistä ja haluaisin sisällyttää tähän yleisimmät periaatteet, jotka pystyin löytämään yleisestä tietosuoja-asetusluonnoksesta. Kun kyse on standardeista, niin yritin pääperiaatteet tässä tiivistää ja löysin seuraavat periaatteet. Laatustandardit, niitä täytyy kunnioittaa. Täytyy olla riippumatonta valvontaa. Se on äärimmäisen tärkeää Täytyy käsitellä myös siirtoja kolmansiin maihin. Tiettyjä seikkoja on säädeltävä Schremsin päätöksen mukaisesti. Aikarajat tiedon säilyttämiselle ovat tärkeitä. On myös suojeltava yksilöiden oikeuksia ja oltava muutoksenhakumahdollisuuksia. Profilointia voidaan tehdä vain automaattisten päätösten pohjalta. Kun kyse on ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä, niin tiedätte artiklan kahdeksan määräykset. Oikeuskäytäntö artiklan kahdeksan pohjalta, kun ajatellaan lainvalvontatyötä, on aika lailla kattava. Tuomioistuin oli toimivaltainen käsittelemään näitä toimia se on ollut sitä jo 70-luvulta saakka, joten meillä on paljon oikeustapauksia ihmisoikeustuomioistuimesta Strasbourgista. Näihin periaatteisiin usein viitataan myös EUn tuomioistuimessa. Tuomioistuin vaati selkeät olosuhdekuvaukset, rajat säilyttämiselle. Täytyy huomioida myös Esimerkiksi tietojen erilainen käsittely, massasäilytys, se vaatii tiettyjä aikarajoja. Ja näette kalvolta keskeiset seikat. Jos nyt teemme yhteenvedon, niin EU-lainsäädännössä näemme, että meillä on primäärilainsäädäntöä ja sekundaarista lainsäädäntöä, jonka kautta suojataan tietosuojaa aika lailla kattavasti. Meillä on myös ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, joka lisää periaatteita tästä näkökulmasta. Ja sitten lyhyesti Yhdysvaltain lainsäädäntö. Analyysini olen oikeastaan jakanut kahteen osaan. Toisaalta takeet ja takeiden rajat. Seuraavassa kalvossa näette, että Yhdysvaltain takeet ovat varsin rajalliset. Neljäs perustuslain muutos, eh, Privacy Act ja Draft Judicial Redress Act. Tärkeää on se, että tämä jälkimmäinen tulisi olla sellainen, että se korjaa järjestelmän puutteet, mutta näin ne ei välttämättä ole. Yksityisyyslaki sisältää oikeastaan neljä korjauskeinoa, valvontakeinoa. Näitä tulisi noudattaa myös EUn kansalaisiin. Näin ei kuitenkaan ole lainsäädännön pohjalta. Kolmas ja neljäs sääntö tulee noudatetuksi vain varsin rajallisesti, jos ollenkaan. Kolmatta ei oikeastaan lainkaan noudateta ja neljättä varsin rajallisessa muodossa. Tässä laissa ei kateta niitä puutteita, joita havaitsimme yksityisyyden suojaa käsittelevässä lainsäädännössä Yhdysvalloissa. Judicial Redress-laki käsittelee muutoksenhakumahdollisuuksia. Se oikeastaan käsittelee vain niitä maita, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja jotka ovat mukana tässä lainsäädännössä ja kyse on vain sellaisista tiedoista, jotka siirretään Yhdysvaltoihin. Ei, ne eivät päde muun muassa salaisen palvelun tai yhdysvaltalaisten tietopankkien säilyttämiin tietoihin. Kyse on pelkästään EU-kansalaisista, ei ulkomaiden kansalaisista. Tässä laissa viitataan myös rajoituksiin, joita on yksityisyyden suojaa käsittelevässä laissa – Miten tämä rajoitus sitten suhtautuu yksityisyyden suojaa käsittelemään laki ei ole tullut minulle selväksi. Näitä rajoituksia vielä lisäksi rajoitetaan. Meillä on ECPA, Patriot Act-laki, FISA-lainsäädäntö – Näitä on esitelty myös siinä tutkimuksessa, johon alussa viittasin. Freedom Act sisältää paljon parannuksia Yhdysvaltain kansalaisten osalta silloin, kun kyse on tiedon kerusta, aikarajoista, valvonnasta, valvontaviranomaisista, mutta tämä koskee vain Yhdysvaltain kansalaisia. Muutoksia ei ole tehty täytäntöönpanopäätökseen 12333 eikä myöskään FISA-määräyksiin. Patriot Act raukeaa, mutta edelleenkin on lainsäädäntöä, joka mahdollistaa joukkomassa tiedonkerun ja valvonnan. Näette, että tutkimus on hyvin laaja, johon tietoni pohjautuvat. Oikeastaan Judicial Redress Act ei korjaa aukkokohtia, se pätee vain Yhdysvaltain kansalaisiin ja edelleenkin tilanne on sellainen, että tuleviin sopimuksiin EU-lainsäädäntö täytyy sisällyttää. Eihän voi olla niin, että niitä ei ikään kuin olisi olemassa. Kiitos. Jos teillä on kysymyksiä, niin voitte niitä esittää. Kiitos oikein paljon professori Böhm. Pahoittelen kollegat, olemme vähän myöhässä nyt ja lähdimme myöhään liikkeelle. Pahoittelen kollegoille, jotka ovat tulleet erityisesti tätä kohtaa varten. Ensin siis suoraan varjoesittelyyn niihin muihin jäseniin, jotka haluavat esittää kysymyksiä. Pyytäkää vain puheenvuoroa. And, yeah. Will I just go through the shadows or nobody's te kaikki kuuntelitte niin innokkaina, että ette pyytäneet puheenvuoroa normaalilla näkyvällä tapaa, joten lähdetään liikkeelle varjoesittelijöistä. Axel Foss, jos et halua puhua, niin, niin sekin sopii. Ja, vielen dank, Herr Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin ajattelin, että esittelijän oikeastaan tulisi puhua ensin, mutta ei se mitään. Professori Böhm, kiitos tästä alustuksesta. Näemme, miten monimutkainen laaja järjestelmä tässä on. Minua kiinnostaisi oikeastaan eniten, jos olisi mahdollista kuulla teidän arvioitanne. Miten hyvin voidaan vertailla meidän tietosuojajärjestelmiämme Atlantin molemmin puolen? Ja voidaanko Yhdysvalloissa sanoa, että siellä jotenkin ovat tiedot turvassa? Että siellä on saman tyyppi tyyppistä suojaa? Tiedän, että tämä on hyvin vaikea kysymys, mutta minua kiinnostaisi teidän kantanne, kun minun on hyvin hankala itse tätä arvioida. Ja nyt kun te olette tehneet näin paljon työtä, niin teillä ehkä on jonkinlainen näppituntuma. Viime aikoina juuri on tapahtunut paljon. Ja tietyt asiat ovat parantuneet. Siksi varmasti voimme paremmalla omalla tunnolla lähteä myöskin kahdenvälisiin järjestelyihin tässä. Very much. Um... Kiitos paljon ja pahoittelut. Jan ei ole varjoesittelijä tietenkään, vaan esittelijä. Anteeksi, Jan ensin ja sitten Marju. Ja, dank, uh... Kiitos paljon. Ei ongelmaa. Minua kiinnostaisi, kun tässä tutkimuksessa – on yksi erityisen kiinnostava kohta meidän kannaltamme, eli mitkä ovat ne oikeudet, joihin tämä katto sopimus ja oikeusjakeinoja koskeva lainsäädäntö EU-ssa, anteeksi Yhdysvalloissa kattaa eu kansalaisia tarvittaessa. Ja toisaalta taas on tiettyjä rajoituksia – Eli nämä kysymykset vielä kiinnostavat. Mitä lisäarvoa tästä sopimuksesta saadaan, mitä voitaisiin saada? Ja voitaisinko sanoa, että se, mikä nyt sopimukseen saadaan, noudatteleeko se EUn standardeja, kun sehän on kysymys tietenkin. Onko niin, että sopimus vastaa niitä vaatimuksia, joita nyt tuomioistuimen puolelta on tullut. Kiitos molemmille, että puhuitte niin lyhyesti ja ytimekkäästi ja esititte vielä kysymyksiä. Marjo Lauristin, SED-ryhmän varjoesittelijä. Kiitoksia oikein hyödyllisestä kertomuksesta. Näillä vertailuilla on paljon käytännön merkitystä työllemme ja tälle lainvalvontadirektiivin kehittelylle. Meillä on erilaisia lähestymistapoja, että maininnat. Meillä on tällainen oikeusperustainen lähestymistapa, niin kuin meillä on Euroopassa, ja sitten riskipohjainen lähestymistapa, niin kuin amerikkalaisilla on. Voisitteko vertailla näitä, koska molemmilla on vahvuudet ja heikkoutensa varmaankin lainvalvonnan osalta, kun katsomme käytäntöjä ja toimia neuvoston kanssa, lainvalvontaan käytäntöihin vaikuttaa suuresti Yhdysvalloista tuleva kulttuuri. Voisitteko vähän kehitellä tätä vielä pidemmälle ja vertailla näitä eri filosofioita näissä oikeuksien suojaamisessa? Mm, Kiitos, Maria. Vielä Timothy varjoesittelijänä. Ilmeisesti ei halua puheenvuoroa. Hän Fernando, viimeinen kysymys. Mahdollisimman lyhyesti haluaisin saada tietoa tästä hämmentävästä näytöstä niin, että Yhdysvalloissa ei olisi meillä mitään oikeussuojakeinoja eurooppalaisille siis. Onko jonkinlaista empiirisiä, jonkinlaista empiiristä näyttää siitä, että Euroopan kansalaiset ovat hakeneet oikeussuojaa Yhdysvalloissa, eivätkä ole siinä onnistuneet? Ja minkä, minkälaisia kielteisiä vaikutuksia tällaisilla oikeuksien kieltämisellä on ollut. Kiitos oikein paljon. Annan teille uudestaan puheenvuoron, professori Böhm. Selvä. Yritän itsekin puhua lyhyesti. Ensin edustaja Foss, vaikka tämä oli väärä järjestys. Vertailtavuus. Oikeuksien vertailtavuus. Melko vaikea vastata, mutta tämä ehkä vastaa muihinkin kysymyksiin tässä vähän vertaillaan eri asioita keskenään, kun EU:ssa on perusoikeus yksityisyyden suoja, tietosuoja, perusoikeus. Ja tämä koskee kaikkia kansalaisuuksia ja Yhdysvalloissa päinvastoin suojellaan ainoastaan Yhdysvaltain kansalaisia, eli hankalasti verrattava myöskin siksi, että oikeudelliset käytänteet, perinteet ovat hyvin erilaisia. Amerikkalaiset usein rajaavat soveltamisalaa lainsäädännön osalta. Me taas lähinnä pyrimme suhteellisuuteen, sen pohtimiseen. Niin Yhdysvalloissa ei tehdä niinkään. Eli myöskin kun oikeussuojakeinoista puhutaan tai Freedom Actista, niin rajataan hyvin pieneksi suojan ala Yhdysvaltain kansalaisten osalta. Tämä on valtava ero. Tämä liittyy tietenkin kulttuurin perinteisiin. En koskaan siis sanoisi, että meillä on samat oikeudet Yhdysvalloissa. Me olemme hyvin kaukana tällaisesta, siis todella hyvin kaukana tällaisesta tilanteesta. Minkälaisia suurempia yksityisyyden kun on se puitteita tällä lailla ei ole. Jan Albrehtin kysymys onko tämä kattosopimus eu oikeuden mukainen. Sehän liittyy myös oikeussuojakeinoihin liittyvään lainsäädäntöön Yhdysvalloissa. Osa oikeuksista, jotka ovat Privacy Actissa mukana, tulevat näin kansalaisten käyttöön, mutta ainoastaan hyvin pieni osa. Näin on rajoitettu kokonaan jätetty mahdollisuus oikeussuojakeinoihin. keinoihin yksi mahdollisuus jätetään, mutta rajallisena ainoastaan. Eli kaikki neljä mahdollisuutta oikeastaan ovat rajallisia. Tässä en ihan täysin ymmärrä, miksi ylipäätään niitä pitää rajoittaa, koska voitaisiin yksinkertaisesti sanoa, että kaikki mikä tässä lainsäädännössä koskee amerikkalaisia voisi koskea myös eurooppalaisia. Ja silloinkaan ei olisi vielä minkälaista vertailtavuutta, vaikka oikeudet olisivat alhaisemmalla tasolla kuin EU:ssa. ssa ja sitten oli vielä kysymys, joka liittyi erilaisiin lähestymistapoihin. Kyllä. Vai puhuisinko englantia? Kuten juuri saksaksi sanoin, soveltamisala lain osalta on hyvin rajoitettu yleensä Yhdysvaltain lainsäädännössä. Tämä on kulttuuriin liittyvä ero. Me Eurooppalaiset pyrimme yleensä katsomaan tapauskohtaisesti, miten suhteellisesti voidaan tasapainoitella, katsoa, onko tämä välttämätöntä. Näin ei tehdä Yhdysvalloissa. Rajoitetaan siis soveltamisalaa hyvin rajallisesti lainsäädäntöön voimassa. Tämä on suurin ero sen lisäksi, että on perusoikeuskysymyksiä. Yksityisyys ei ole silloin tällainen perusoikeus EUn kansalaisille, vaan ne ainoastaan amerikkalaiset voivat luottaa siihen oikeuteen. Tämä on siis suuri ero. Empiiriset tiedot EU-kansalaisista, jotka haluavat oikeussuojakeinoja Yhdysvalloissa käyttää. Olin vähän tässä Max Schrems tapauksessa mukana, ja ennen kuin tuomioistuin mentiin, niin pyrittiin suojakeinoja tutkimaan Yhdysvaltain puolella, mutta se ei ollut mahdollista. Mitään vastausta ei saatu, ja aina kun kirjeitä lähetettiin uudestaan, niin vastauksena tuli vain, että me emme ole vastuussa. Tästä kysykää jotain muuta, joten ei ollut kerta kaikkiaan mahdollista löytää viranomaista, joka olisi ollut vastuussa ja vastannut EU-kansalaisen pyyntöön tässä val- lain valvontayhteydessä. Kiitos. Kiitos oikein paljon, professori Böhm, tämän päivän esityksestä. Olemme oikein kiitollisia. Kiitos kollegat, että puhuitte lyhyesti ja ytimekkäästi. Näin saimme kurottua umpeen vähän aikataulua ja näin voidaan toimia niin kuin sähköpostitse ilmoitimme. Ottaisimme seuraavan kohdan esittelijä. Timothy Kirkhope ei pystynyt päivittämään PNR tilannetta liikenneongelmien takia eilen kolmikanta asioita siis. Nämä asiat hoidettaisiin nyt yhdessä, jos sopii Timothy. Hoidetaanko PNR-asia ensin? Ensinkö? Selvä, kollegat. Nyt siis kuulemme ensin, missä mennään PNRn osalta pitemmittä puheitta. Edustaja Kirkhope saa mahdollisuuden päivittää tietojamme. Thank you uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pahoitella siitä, että en päässyt tänne eilen. Se liittyy liikenneongelmiin Euroopassa. Varmasti kaikki olemme niistä tietoisia. Nyt haluaisin kertoa tästä PNR-matkustajatietorekisteritilanteesta. Neljä kolmikantaneuvottelua on nyt pidetty, viides on suunniteltu huomiselle – ja paljon on edistytty tärkeissä asioissa ja luotan kyllä siihen, että tämän vuoden loppuun mennessä sadan aikaan hyvä sopimus. Luotan tietenkin kollegoideni tukeen täällä parlamentissa, Euroopan komissiossa ja neuvostossa niin, että tähän tavoitteeseen todella päästään. Toivon, että kaikkien poliittisten ryhmien hyvä yhteistyö voi jatkua niin kuin tähänkin asti. Haluaisin, että todeta, missä ollaan menossa tärkeimpien asioiden osalta. Ensinnäkin Euroopan unionin sisäiset lennot. Neuvosto on tehnyt selväksi, että jäsenvaltiot haluaisivat, että ne otettaisiin mukaan direktiivin soveltamisalaan. Jäsenvaltiot uskovat, että EU-sisäiset lennot olisi otettava mukaan, jotta terrorismin torjunnasta ja hu- huumeiden kaupan ja salakuljetuksen ja muun rikollisuuden torjunnasta tulisi tehokkaampaa. Neuvosto on sitä mieltä, että mikäli nämä lennot eivät ole mukana EUn PNRssä ja mikäli välinettä ei hyväksytä nopeasti, jäsenvaltiot eivät enää pyri harmonisoitiin PNR-järjestelmään ja tulevat lukemaan omaan, luomaan omaan PNR-järjestelmänsä, jolloin meillä on erilaisia sääntöjä mukaan lukien eri säännöt koskien tietosuojatakeita. Joissakin jäsenvaltioissa 80 prosenttia lentotiedoista on EUn sisäisiä lentoja koskevia. Euroopan parlamentilla on vielä huolia koskien EUn sisäisten lentojen mukaan ottamista ja neuvotteluja käydään. Tietojen säilyttämisperiodista sitten olemme yksityiskohtaisesti keskustelleet tietojen säilyttämistä ajasta. Tämä on tietenkin hyvin arkaluontoinen asia ja kannat ovat olleet kovin erilaisia kolmessa toimielimessä neuvottelujen aikana pitkien neuvotteluiden ja keskustelun jälkeen uskon, että nyt olemme siirtymässä kohti kompromisseja, joka saattaa olla hyväksyttävissä oleva. Alun perin neuvosto pyysi viittä vuotta ja parlamentti pyysi 30 päivää. Joten selkeästi molemmilta puolilta tarvitaan kompromissihalukkuutta. Mutta sovimme sitten mistä hyvänsä, niin minun puolestani esittelijänä – tärkeää on se, että tulos on suhteellinen. Minun mielestäni 12 kuukautta tai enemmän ei ole suhteellinen. Hyvä puheenjohtaja, olen varsin päättäväinen tässä. Direktiivin pää- soveltamisalasta sitten. Siitä olemme jo keskustelleet. Parlamentti halusi lyhyen suljetun luettelon, ja tämä on edelleen parlamentin prioriteetti. Se on myös oma prioriteettini esittelijänä sitten luettelo näistä rikkomuksista ja siitä, otetaanko mukaan rajat ylittävät tapaukset neuvotteluun näitä koskien jatkuu edelleen. Euroopan parlamentti on ehdottanut, että otetaan mukaan PNR non-carrier taloudellisilta toimijoilta. Se ei ollut mukana puheenjohtajavaltion valtion kompromississa, koska siitä tulisi teknisiä ongelmia jäsenvaltioille. Neuvosto haluaa, ettei tulisi mitään lisää taakkaa valtioille tietojen keräämisestä, mitä valtiot yleensä eivät keräisi. On huolia myös, jotka liittyvät siihen, että tiedot eivät olisi riittävän laadukkaita. Samaan aikaan jäsenvaltiot haluavat välttää turvallisuus puutteet, joten esi- eh, ehdotus, eh, neuvosto on ehdottanut eh, askel askelta lähestymistapa kansalaisia valtioiden viranomaiset ovat kuitenkin tämän kiistäneet kansallisten sääntöjen pohjalta. Tulevaisuudessa voitaisiin niin edetä, mutta siihen tarvitaan lisää näyttöä. Komissio voi pitää tätä vaihtoehtona, mutta tarvitaan vielä lisää aikaa prosessin tarkasteluun. Automaattinen tietojenvaihto Tätä on EPP ehdottanut artiklaa 7. Olemme keskustelleet artiklasta 7. Euroopan parlamentti on ehdottanut tätä automaattista tietojen vaihtoa. Neuvosto ei hyväksy sitä, että tietoja automaattisesti vaihdettaisiin. Neuvosto on sitä mieltä, että kaikkien tietojen automaattinen vaihto ei vastaa vaatimuksia, vaatimuksia joista olemme paljon puhuneet, eli suhteellisuus ja tarpeellisuus. Puheenjohtaja, meidän on varmistettava se, että varmistamme relevantin hyödyllisen tiedon vaihdon. Tämä on aivan avain kysymys, jos haluamme saada aikaan tehokkaan ja arvokkaan välineen. PNR-tietojen vaihto Europolin kanssa seuraavana. Tietenkin haluaisin, että Europolilla olisi vahva rooli direktiivissä. Komissio on korostanut PNR-tietojen vaihto Euroopan kanssa, sen pitäisi olla yhteensopiva uuden asetuksen oikeusperustan kanssa. PNR ja uuden tietosuojapaketin välinen suhde sitten PNRn ja tietosuojapaketin suhteesta edelleen neuvotellaan. Neuvosto on ehdottanut, että meillä olisi dynaaminen viittaus tietosuojalainsäädäntöön PNR-direktiivissä. Puheenjohtaja, on asia, josta en voi luistaa. Me tarvitsemme kunnollisen, vahvan tarkastelu, uudelleen tarkastelumekanismin. Meidän on oltava varmoja siitä, että meidän hyväksymämme lainsäädäntö toimii ja on tehokas ja, to, ja toimii myös järkevän ajan jälkeenkin. Hyvä puheenjohtaja, on erittäin tärkeää, että varmistamme sen, että tuomioistuimen tuomion seikat koskien tietojen säilytystä näkyvät tässä uudelleen tarkasteluprosessissa. Olen hyvin päättäväinen tämän suhteen ja niin minun mielestäni kyseessä on erittäin tärkeä asia. Hyvä puheenjohtaja, tässä lyhyesti päivityksenne tilanteesta Huomenna on tarkoitus pitää seuraava kolmikantaneuvottelu ja olin varsin päättäväinen ja toivon, että voimme päästä sopimukseen, jota enemmistö täällä voi tukea. Kiitoksia. Thank you. Uh, colleagues, normally in a, a report back um, on Kollegat, normaalisti kun raportoidaan kolmikannasta, niin kukaan ei varsinaisesti esitä kysymyksiä. Meillä on varjoesittelijät ja kaksi kollegaa, jotka nyt ovat pyytäneet puheenvuoroa. Aikaa on vähän. Meillä on muitakin tärkeitä kohtia esityslistalla. Haluaisin nyt pyytää, jos kollegat voisivat nyt ilmaista, jos haluavat käyttää puheenvuoron. Joko varjoesittelijät tai yksittäiset jäsenet, niin voin sitten sulkea puhujalistan. Te olette listalla. Juuri nyt pitää pyytää puheenvuoroa ja sitten lista suljetaan. Ei enää jälkikäteen pyyntöjä. Kädet ylhäällä. Please don't put it down until I see so. Sitten vasta saa laskea käden, kun minä sanon. No, avustajiin tämä ei päde. I'm just doing this because we have to protect the other agenda. Meidän täytyy suojata myös muita esityslistan kohtia ja sen takia näin toimin. Tämähän ei ollut varsinaisesti ohjelmoituna. Okay, you can put your hands down now. Nyt kädet voi laskea. Koko PNR-keskustelua ei voida käydä uudelleen tässä lävitse, joten lyhyitä puheenvuoroja. No, oli miten oli, mutta yrittäkää puhua tiiviisti. Ei koko keskustelua aivan uudestaan, vaan erityisesti kysymyksiä esittelijälle, niin niistä olisi hyötyä. Lähdetään liikkeelle edustaja Vossista. Olkaa hyvä. Mahdollisimman lyhyesti. Ja, ich mich Niin, minä halusin ensin kiittää esittelijän hyvin tekemästä työstä. Hän selkeästi osoitti, miten suuria näkemyseroja on toimielinten välillä ja ainoastaan parlamentin sisällä. Hän on jaksanut vuosikaudet ajaa tätä kysymystä ja hän on tehnyt hyviä ehdotuksia. Minä olen sitä mieltä, että nyt kun asia on niin kiireellinen, niin meidän pitäisi saada tämä asia päätökseen. Joten pyytäisin kaikkia kollegoita osallistumaan tähän työhön ja esittäisin vielä oikein sydämestä kiitokset. Mrs. Sippel, please. Edustaja Sippel. Vielen Dank. Kiitos paljon. Esittelijän roolin olen aina ymmärtänyt niin, että kun neuvottelumandaatti on olemassa, niin esittelijä luonnollisesti toimii tämän mandaatin mukaisesti ja tästä lähden edelleen, että Timothy Kirkhope näin toimii. Mutta neuvoston kannanotoista, miten nyt ystävällisesti sanoisin, olen vähän yllättynyt on tärkeää, että päätökset tehdään nopeasti, ei vasta 5. tammikuuta tai 20. päivää joulukuuta, vaan paljon aikaisemmin. Ja kysynkin nyt, miksi esittelijä alun perin kirjasi sinne täytäntöönpanoon kolmen vuoden kuluttua, nyt siinä on kahden vuoden kuluttua, riippumatta siitä, millä viikolla tämä siis hyväksytään, menee pitkän aikaa ennen kuin tätä täytäntöön pannaan. En huomaa nyt, ilolla, että tietosuojapaketin osalta tässä on edistystä luvassa. Se on hyvä, tällä on varmasti vaikutusta myös lentomatkustajatietoon. Ja nyt en ymmärrä sitä, että koko ajan uhkaillaan, että jos ette ihan nopeasti sovi, niin sitten jäsenvaltiot hoitavat tämän asian yksin. Ja sitten tietosuojastandardit ovat vallan heikot. Minua kyllä ärsyttää. Onko niin, että tietosuojapakettia ei tarvitse noita, no, noudattaa, jos jäsenvaltiot päättävät asian itse. Minkälainen lähestymistapa tämä oikein on? Neuvoston kanta vähän siis minua ärsyttää ja toivon, että ja edelleen ajaa livessä päätettyä kantaa. Kiitos. Thank you. Next is... Kiitos, edustaja Albrecht. Very much. Uh- Kiitos. Haluaisin vain muistuttaa, että kaikissa kolmissa neuvotelluissa teksteissä EUn sisäiset lennot eivät olleet mukana. En ymmärrä, miksi nyt sitten lopputuloksessa ne olisivat mukana. Salissa juuri kuulimme tutkimustuloksia, jossa viitattiin myös tuomioistuimen tuomioihin. Tuomioistuin muistutti meitä siitä, että tässä tietojen säilyttämistapauksessa todettiin, että eh, tietojen säilyttäminen yleisesti ei vastaa eh, perusoikeuksien vaatimuksia – Jotenkin tämä vaatimus täytyy direktiivissä täytäntöönpanna. Kiitos. Diasemera, olkaa hyvä. presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä esittääkseni kahden minuutin lausunnon. Haluaisin tukea tässä edustaja Kirkopia ja hänen tekemänsä työtä. Kaikki tietävät, että edustaja Kirkop on tehnyt Iso-Britannian Euroopalle suuren palveluksen niin sisäasiainministerin. Hän tietää hyvin, mitä tarkoittaa järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorin torjunta. Siksi hänen ryhmänsä ehdotti häntä ja tämä valiokunta hyväksyi hänet esittelijäksi eurooppalaista PNR-asiaa varten. Kyseessä on väline, työkalu, joka on kovin hyödyllinen ja tarpeellinen niin, että demokraattiset Euroopan unionin poliisivoimat voisivat paremmin turvata eurooppalaisten turvallisuuden ja ehkäistä rikollisuutta kaikissa sen muodoissaan. Minun mielestäni, hyvä puheenjohtaja, parlamentin pitäisi olla vastuunsa tasolla ja myös näiden uhkien tasolla, niin kuin olemme usein tehneet. Olemme vastuullisia, niin kuin olemme osaan kertaan osoittaneet. Olemme myös lainsäätäjiä. Kansalaiset seuraavat meitä tarkkaan. Hyvä puheenjohtaja, pyydän tukea edustaja Kirkopin työlle. Hänen tekemänsä työnsä ansaitsee tämän tuen. On tärkeää, että pian äänestämme eurooppalaisen PNR-matkustajatietorekisterin puolesta ennen vuoden loppua. Rikollisuus etenee paljon nopeammin kuin lainsäädäntö. Tästä syystä meillä on tässä paha handikappi puolellamme. Tästä syystä minulle ja minun ryhmällemme tämän asian on oltava vahva prioriteetti. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Next is Anna Gomes. Kiitos Anna Gomes. Yes, I, I just wanted to ask. Niin, halusin vain kysyä kollega Kirkhopilta, voisiko hän vielä eksplisiittisemmin kuvailla, mistä on kyse tässä vastustuksessa – silloin, kun kyse on näistä muista kuin esimerkiksi lentoyhtiöistä? Onko kyse chartereista tai yksityisistä lennoista? Ketkä siinä sitten ovatkaan mukana? Pitääkö niiden tarjota tietoja vai jätetäänkö ne ulkopuolelle? Ja mikä olisi PNR-merkitys, jos tällainen poikkeus siinä olisi? Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Timothy Kirkoppia, aivan kuten toveri, kollegani Agustin Dieltä tässä juuri sanoi. Tuen häntä täysin, niin kuin olen tukenut koko ajan tämän asian käsittelyn aikana. Haluaisin pyytää muutamia selvennyksiä, kun puhutte kiireellisestä täytäntöönpanosta Onko niin, että voitaisiin nopeuttaa siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön niin, että tässä voitaisiin toimia aikaisemmin ikään kuin koen mielessä, vaikka valtiolla olisi vielä omat PNR-nsä. Timothy Kirkka puhui 12 kuukaudesta korkeintaan. Tarkoittaako tämä, että ehdotatte jotakin 12 kuukauden tapaista aikaa vai vähän vähemmän? Edelleen puhuitte yhteisön sisäisistä lennoista ja niiden mukaan ottamista. Olen yhtä mieltä siitä, että mikäli niitä ei oteta mukaan ja jäsenvaltiot jatkavat omien pnr iensä kanssa ja näin ollen emme saa yhtikäs mitään aikaiseksi ja jatkamme samassa tilanteessa kuin nytkin. Kiitos lopuksi Marju Lauristin. <coughs> Thank you. Kiitos. Minä sen kiittää edustaja Kaupia hyvin optimistisesta raportoinnista – erityisesti vakuuttelusta, että kaikki ryhmät voivat yhteistyötä tehdä riippumatta kiivaista keskusteluista. Meillä taisi kaikilla olla kuitenkin yhteinen tavoite ja toivon, että voimme edetä yhdessä koko tämän paketin kanssa. Sellainen tunne minulla on, että voimme tuohon tavoitteeseen päästä tietosuoja-pakettia PNR yhtä matkaa saman tavoitteeseen, jotta saadaan tasapaino turvattua turvallisuus ja perus oikeusaspektien välillä. Minulla oli vähän epäselvää nyt se, mitä sanottiin dynaamisesta viittausesta tietosuojapakettiin. En ymmärtänyt, mikä tällainen dynaaminen viittaus oli. Käsittääkseni oikein hyvin kuljettaan tuohon suuntaan, että kun asetus ja direktiivi on siellä paikallaan ja PNR-asia hoidettuna myös, niin nämä tekstit ovat johdonmukaisia keskenään ja näin voidaan saada oikein hyvät toiminnan puitteet. Kiitos. Edustaja Kirkhope, haluatteko vastata näihin kysymyksiin, kommentteihin? Yes, um, I can... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin kyllä vastata joihinkin näistä kohdista, mutta en ehkä kaikkiin. Kuten tiedätte, tämä on pitkän aikaa käynnissä ollut prosessi ja meillä on ollut täällä joitakin hyvin monimutkaisia alueita, joita edelleen harkitaan tälläkin hetkellä, joten en haluaisi mennä asioiden edelle tulosten suhteen. Totesin vain, mitkä ovat eh, niitä alueita, joissa on mahdollisesti liikkumavaraa ja sitten on toisia alueita, joissa näin ei ole. Esimerkiksi tämä asia, joka koskee säilyttämisaikaa, haluaisin sitä vielä korostaa. Huomiossani totesin, että tämänhetkisen ehdotuksen mukaan aloitettiin, että säilytysaika olisi ollut viisi vuotta tai 30 päivää. Tästä on todella käyty valtavasti keskustelua. Minun oma näkemykseni on seuraava, ja uskon, että kollegat täällä ovat samaa mieltä. Uskon, että tällainen yli 12 kuukauden säilyttämisaika on sietämätön, ei sitä voida hyväksyä monista syistä johtuen. Minä tietenkin koitan painaa tässä vahvasti päälle. Tämä on vaikea tilanne, koska neuvottelu on hyvin, neuvosto on hyvin päättäväinen ja he pyrkivät pitämään pitkät ajat tekstissä, mutta todella tätä pyrin vahvasti puolustamaan. Toinen asia, josta kysyttiin, koski näitä muita talouden toimijoita kuin lentoyhtiöitä. No tästä on erilaisia näkemyksiä myös sen suhteen, millaisia velvollisuuksia on charterlentoyhtiöille ja muilla. Tämähän on asia, jossa näyttää siltä, että jokaisella jäsenvaltiolla on oma näkemyksensä. Pyrin tässä ymmärtämään, olisiko niin, että tällainen portaattainen lähestymistapa toimisi niin, että kansalaiset ja viranomaiset voisivat testata näitä asioita omilla alueillaan. Olisiko se mahdollista vai pitäisikö meillä olla velvoittava pakko, joka kattaisi tämän asian, mutta odotan nyt puheenjohtaja ja valtiolta jonkinlaista kantaa, mikä olisi heidän paras tarjouksensa huomioiden parlamentin näkemykset. Vielä yksi asia, jonka voisin tässä mainita, koskee aikaa. Minä en ole ikinä pyrkinyt kiirehtimään mitään täällä parlamentissa, eikä kukaan varmastikaan voi syyttää minua siitä riippumatta siitä, mitä kauheuksia maailmassa nyt tapahtuu. Varmaankin ne, ne aiheuttavat sen, että poliitikot pyrkivät toimimaan nopeasti. Minä olen poliitikko ja minä joudun hoitamaan, olen joutunut hoitamaan asioita terrorisminkin alalle muualla, niin kuin täällä sanottiin, hyvin kauniisti aikaisemmin. Monilla meistä on suoria kokemuksia tästä, mutta uskon edelleen, että ei pidä, pidä reagoida liian nopeasti tilanteisiin, vaikka tilanteet olisivat hyvin vakavia. Kuitenkin tämä on toimi, e, joka kautta e, jota terroristit ovat hyödyntäneet. Minun mielestäni me olemme todella käyttäneet valtavasti aikaa tärkeään toimeen, ja se on ollut aivan oikein. Nyt olemme pääsemässä vaiheeseen, jossa voimme päästä sopimukseen muiden toimielinten kanssa, joka heijastelisi hyvin tämän parlamentin huolenaiheita. Ja tähän minä juuri pyrin, hyvä puheenjohtaja. Thank you very much. So the final track. Kiitos. Jos ette tiedä kollegat, niin hu- huomenna on viimeinen kolmikantakokous ja kuulemme sitten ajan tullen tuloksesta. Kiitos esittelijälle ja kiitos kollegoille, jotka puhuivat niin tiiviisti tästä aiheesta. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Siinäkin Kirkhope on pääroolissa. Kyse on ehdotuksista ja siirtomekanismista ja järjestelykeskuksista. Haluaako esittelijä esittää alustuspuheenvuoron ennen kuin pyydämme komission edustajaa esittelemään ehdotuksen? Olkaa hyvä. Indeed, Chairman, I shall... Uh... Mm, kyllä puheenjohtaja, mutta en puhu kovin pitkään, kun olen jo käyttänyt valikunnan aikaa yhteen esityslistan kohtaan. En halua käyttää hyväkseni hyvää tahtoa, jota minun suuntaani on täällä osoitettu. Mutta tämä on tärkeä kysymys. Minun on sanottava, että raportti, joka koskee näitä siirtomekanismeja, on varmasti haasteellinen kaikkien osalta. Turvallisuus on ollut siirtolaisuutta enemmän uutisissa viime viikkoina, mutta tämän ei saisi mitenkään heijastella nyt niitä haasteita, joita meillä on siirtolaisuuden osalta. Nämä haasteet ovat edelleen joukossamme. Tarvitsemme kaiken poliittisen tahtomme, jotta voimme löytää ratkaisuja. Tämä siirtomekanismi on yksi tällainen ratkaisu. Esittelijänä pyrin sen tavoitteeseen. Ensinnäkin tarvitaan sellainen mekanismi, joka toimii johdonmukaisesti eikä luo ristiriitaa nykyoikeusperustaihin, esimerkiksi Dublinin asetuksiin ja ulkorajavalvontaan. Siirtomekanismit on nähtävä osana laajempaa hyvin toimivaa turvapaikkajärjestelmää. Usein puhutaan siitä, ettei ole helppoa ratkaisua haasteellisissa tilanteissa. Ja siirtomekanismin osalta näin juuri on. Jotta saadaan pysyvä siirtomekanismi toimimaan, kaiken lainsäädännön turvapaikkakysymysten osalta on toimittava kunnolla. Siirtomekanismi voi toimia ainoastaan, jos luottamus on keskeisenä läsnä. Ja tällä hetkellä minun on sanottava, että ei paljonkaan nähdä luottamusta. Ensin on nähtävä, mikä het hätäsiirtomekanismin ongelma on ollut ennen kuin luodaan jotain pysyvämpää järjestelmää. Meidän pitää olla rehellisiä. Hätäsiirtomekanismi ei toimi niin kuin parlamentti ja jotkut jäsenvaltiot olivat toivoneet. Paljon tiukemmat puitteet tarvitaan kuin mitä meillä on tähän mennessä esitetty. Tätä mekanismia tarvitaan, jotta voidaan katsoa laajemmin kysymyksiä sisäisiä siirtoja, uudelleen vetoomuksia, rahoitus, integroiminen, raja, valvonta ja hakemusten käsittely. Kaikkien näiden osatekijöiden on toimittava kohti kokonaisuutta. Liian hätäisesti ei saa nyt toimia, jotta saadaan lopulta hyvin toimiva järjestelmä, jonka on toimittava ei ainoastaan tässä kriisissä, vaan myös tulevissa mahdollisissa kriiseissä. Mitä aikatauluun tulee, olen kuullut, että D, EP ja muut ryhmät ovat pyytäneet paketti lähestymistapaa. Ja siksi olen valmis hyvin läheiseen yhteistyöhön edustajan Guillaumin kanssa lähiviikkoina. Yhdessä voimme katsoa, miten voimme yhteistyön hengessä edetä. Toivon, että saan mietintöni valmiiksi, että voin esitellä sen tänne valioku- täällä valiokunnassa hyvin varhaisessa vaiheessa uutta vuotta. Kiitos. From the commission. Kiitos. Nyt kuulemme komissiota. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdotus ö, siirtomekanismiksi hyväksyttiin syyskuussa. O- oikeusperustana on artikla 78 korjauksena Dublinin asetukseen. Syyskuussa niin ikään kaksi hätäsietomekanismia astui voimaan Italiasta ja Kreikasta. 160 000 turvapaikanhakijaa olisi voitu siirtää. Tämä toimi täytyy nähdä tässä yhteydessä. Miksi komissio ehdottaa pysyvää kriisipuitteistoa siirroille? Artikla 78.3, jota käytettiin näissä kahdessa ensimmäisessä hätämekanismissa on vain kriisitilanteiden varalta, kun yllättäen tulee siirtolaisia suurina joukkoina. Tämä ei kuitenkaan riitä oikeusperustaksi silloin, kun kyse on pysyvästä mekanismista. Tämä toimii vain hätätilanteiden varalla. Oli myös tunne, että jos pohjaamme työmme artiklan 78.3, niin kun ajattelemme Dublinin asetusta, josta jäsenvaltiot vastaavat silloin, kun kyse on turvapaikkamenettelystä, niin tästä syystä tarvitsemme Dublinin asetuksen yhteydessä ehdotuksen, joka pohjautuu artiklan 78. Tämä on pääperustelu sille, miksi näiden kahden hätäjärjestelyn jälkeen teimme ehdotuksen pysyvästä mekanismista. Mitä ehdotus sitten sisältää? Ensinnäkin delegoidut valtuudet komissiolle käynnistää siirtomekanismi jäsenvaltioista, jos komissio arvioi, että jäsenvaltiolla on vastassaan vakava kriisitilanne. Mikä on sitten kriisitilanne? pysyvässä puitteistossa olemme myös konkreettisemmassa ja turvallisemmassa tilanteessa kuin tämän artiklan 78.3 olosuhteissa. Vakava kriisi voidaan arvioida komissiossa ja jos kriisi on niin laaja, niin suuri, että siitä aiheutuu huomattavaa painetta jopa hyvin valmistautuneeseen turvapaikkajärjestelmään, joka toimii kaikkien suuntaviivojen mukaisesti EUn turvapaikkalainsäädännössä. Toiseksi kriisitilanteessa komission tulisi ottaa huomioon hakijoiden hakemusten määrä ja niiden hakemusten määrä, joiden käsittely kestää yli kuusi kuukautta vertaillaan myös tilannetta edellisiin vuosiin ja hakemusten määrää per capita kyseisessä jäsenvaltiossa viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana. Näin voidaan arvioida turvapaikanhakijoiden määrää, jotka tulisi siirtää. Komissio ottaa huomioon muun muassa myös per capita äh, määrän kyseisessä jäsenvaltiossa viimeisen puolentoista vuoden aikana, jäsenvaltion turvapaikkajärjestelmän kapasiteetin sekä jäsenvaltion osallistumisen aiempiin solidaarisuusaloitteisiin. Se, että jäsenvaltio on osallistunut aiempiin solidaarisuustoimiin, niin ikään huomioidaan. Ehdotus sisältää myös jonkinlaisen jakokaavan, 40 prosenttia väestöä, 40 prosenttia BKT ja loput 20 prosenttia korjaaville kriteereille. Esimerkiksi hakijoiden määrä per capita 10 prosenttia ja 10 prosenttia työllisyystason mukaisesti kyseisessä jäsenvaltiossa. Mekanismi tulee sovellettavaksi vain niihin tilanteisiin, kun puhutaan yli 75 prosentista. Näin annetaan takeet jäsenvaltiolle näistä siirroista, että kyse ei ole laittomista siirtolaisista, vaan sellaisista henkilöistä, joille todennäköisesti voidaan myöntää turvapaikka. Täydentävät toimet niin ikään ovat ohjelmassa, etenemissuunnitelma tehdään jäsenvaltioissa – silloin kun kyseessä on tällainen siirto ja Dublinin yhteydessä tämä voidaan siirtää artiklaan 33 ja kriisinhallintamekanismi. Menettelysäännöt ovat samanlaisia kuin artiklassa 78.3 ja niihin viitataan myös esittelijän alustuspuheenvuorossa. Mekanismi aivan erityisesti sisältää säännön, jolla pyritään estämään toisiaisia liikkeitä jälkeenpäin tapahtuvia liikkeitä. Jäsenvaltioilla on velvoite palauttaa turvapaikan hakija tähän äh, siirtomaahan. Hätämekanismien osalta loppuun vielä totean, että Tällä hetkellä kyseessä on selkeä kriisitilanne ja Schengen-järjestelmä on horjunut tämän seurauksena. Sen takia komissio on sitä mieltä, että tarvitsemme luotettavan konkreettisen lainsäädäntöpuitteiston ja tämän puitteiston tulisi olla Dublinin säännöstä ja sen takia olemme tehneet tämän ehdotuksen. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Nyt kuulemme puheenjohtajavaltion puheenvuoron. Mikä siellä puolella on tilanne? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Puheenjohtaja, hyvät edustajat, kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin vain todeta, että mitä tulee komission ehdotuksen koskien pysyvää siirtojärjestelmämekanismia. Neuvosto on jatkaa työtä teknisellä tasolla. Kiitoksia. And I was going to ask you to be brief. Py- Aioin pyytää puhumaan lyhyesti. Sain mitä pyysin. Onneksi jätin sanomatta. No, jäsenet voivat tehdä omat johtopäätöksensä. Meillä on pitkä puhujalista. Nyt kuulemme EASON puheenvuoro. Jean-Pierre Semprich kertoo meille Kreikan ja Italian varsinaisista operaatioista. Nämä varmasti meitä kiinnostavat. Meillä on aika lailla pitkä lista jäseniä myös puhujalistalla. Kollegat, kertokaapas nyt, haluatteko käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa? Yes, Um, just, just put your hands up now. Nostakaa nyt käteen, jos haluatte puheenvuoron, niin sitten voin sulkea listan. Tiedän, että tämä on vaikeata mutta tässähän käy niin, että ihmisiä tulee paikalle keskustelun lopussa ja sitten keskustelu vain jatkuu ja jatkuu. Okay. So colleagues, if you don't mind, I'll close the list. Nyt lista suljetaan, se on hyvin pitkä. Nyt se on suljettu. Kukaan tämän jälkeen ei enää voi pyytää puheenvuoroa. Olkaa hyvä, herra Sembri. Thank you, Chair. Uh, honorable members. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kiitoksia kutsusta tulla mukaan tähän keskusteluun. Voisin siis päivittää tilannetta Italiasta ja työstämme komission kanssa ja komission ja muiden sidosryhmien kanssa, niin se tämä hanke olisi menestyksekäs. Täällä on ensimmäinen dia, eli kuka voi hyötyä sisäisestä siirrosta. Tällä hetkellä tämähän riippuu tästä 75 prosentin kriteeristä jonka mukaan voidaan myöntää suojelua. Tällä hetkellä Syyria, Eritrea ja Irak ja Keski-Afrikan tasavalta ovat maat, joiden kansalaiset voivat osallistua tähän hankkeen sekä valtiottomat henkilöt, jotka ovat jotka sanovat olleensa läsnä yhdessä näistä edellä mainitusta maista. Tässä on vähän taustatietoja 34 953 henkilöä siirretään Italiasta, 63 302 siirretään Kreikasta, 54 000 odottaa myöhempää siirtoa. Ruotsihan on jo pyytänyt myös osallistumista tähän hankkeeseen. Täytäntöpanon kestää kaksi vuotta ja siirretyt henkilöt, heiltä, heiltä on otettu sormenjäljet ja heidät on rekisteröity. Mitä sitten teemme? Mikä on meidän roolimme? Tässä näkyy vähän kuviakin työstämme. Ensinnäkin tarjoamme tietoa henkilöille, jotka voisivat osallistua tähän ohjelmaan. Kerromme heille, mistä on kyse tässä siirtomekanismissa ja kerromme myös turvapaikkamenettelyistä. Täällä on ensimmäinen kuva, jossa on yksi tiimimme Lesbokselta, Kreikasta. Sitten seuraava porras on rekisteröinti. Tuemme jäsenvaltioita rekisteröintiprosesseissa turvapaikkahakemusten osalta sitten on tämä harjoitus, jossa haetaan sopivat kohteet näille henkilöille, jotka voivat osallistua ohjelmaan. Löydetään etsitään siis parhaat maat heille ja sitten lähtö ja saapuminen kohden maahan. Tällä hetkellä meillä on henkilöitä sijoitettu eri alueille Italiasta – Meillä on henkilöitä Lampedusan seuran järjestelykeskuksessa. Heille annamme tietoa myös Agrigentossa, Sitanian kaupungissa on Tehdään rekisterityö Milanossa, Roomassa ja Kataniassa on myös henkilöitä ja kerron myöhemmin, miksi Milano ja Rooma ovat tässä mukana. Kreikassa taas meillä on henkilöitä Lesboksen saarella ja Ateenassa. Siellä on EURTF paikalla. Tässä on kartta, josta näkyvät Kreikan ja Lesboksen järjestelykeskukset Kiossa, Mosleros ja Kos ovat myös mukana. Nämä siniset eivät vielä ole avoimia. Italiassa meillä on Lampedusa, jonka juuri mainitsin. Ja sitten nämä muut seurantajärjestelykeskukset, Zapani, Pozzallo, Augusta ja Taranto jotka eivät vielä ole operatiivisia. EASona olemme, meillä on 176, olemme pyytäneet siis, olemme pyytäneet 374 asiantuntijaa ja tällä hetkellä meillä on 176 myönnetty. 30 henkilöä on tällä hetkellä lähetetty kentälle. Tällä hetkellä vielä kaikki järjestelykeskukset eivät toimi ja niin näin ollen toistaiseksi kentälle lähetetty määrä on riittävä. On tärkeää muistaa, että Italiassa ja Kreikassa todellisuus on hyvin erilainen, joten tarvitaan joustava lähestymistapa. No tässä oli oikeastaan sama asia koskien näitä asiantuntijamääriä. se on haasteet, miksi olemme niin hitaita. Jonkin verran aikaa tarvittiin ennen kuin hanke saatiin kuntoon. Kaikki järjestelykeskukset eivät vielä ole operatiivisia, kuten sanoin. Kaikkia keskuksia ei ole vielä avattu. Ja sitten on tietenkin myös logistisia vaikeuksia. Hyvin peruste, perus, perusjuttuja, kuten IT-yhteyksiä kaukaisilla saarilla. Kaikki tämä on saatava kuntaan. Toimistojakin puuttuu. On mainittava myös se, että on jonkin verran vastahakoisuutta ihmisiltä, jotka olisi siirrettävä, eivät kaikki halua mukaan edes tähän. Siksi on hyvin tärkeää antaa tietoa ja selittää näille ihmisille, että tämä ohjelma tarjoaisi hyvän vaihtoehdon heille. Mitä sitten teemme päästäksemme yli näistä haasteista? Ensinnäkin keskitymme järjestelykeskusten ulkopuolisiin virtoihin. Siksi meillä on ihmisiä Milanossa. Esimerkiksi Potsaloon mahdollisesti on tullut ihmisiä, joka ei ole tällä hetkellä järjestelykeskus, ja sitten he ovat eri puolilla Italiaa. Pyrimme tunnistamaan näitä ryhmiä ja saada heidät mukaan tähän hankkeeseen. Meillä on myös liikkuvia toimistoja kaikilla Kreikan saarilla – niin, että voimme toimia myös näillä, näillä paikoilla muutaman päivän varoitusajalla. Sitten meillä on liikkuvia tiimejä. Ajattelimme, että se olisi hyödyllistä esimerkiksi niin, että Atenassa ja Roomassa olisi tällaisia mobiileja liikkuvia tiimejä niin, että mikäli laivoja on tulossa, niin, niin he voivat nopeasti päästä paikalle ja, ja joustavuutta aina tarvitaan. Tässä on lukuja tähän mennessä siirrettyistä henkilöistä. Kuten näette ja kuten aikaisemmin kerroin, nämä luvut eivät ole kovinkaan korkeinta, mutta jotakin menestystarinoita on jo saatu aikaan. Tässä on perhe, jota seurasimme alusta loppuun. Heidät rekisteröitiin Lesboksen saarella Kreikassa. Rekisteröinnistä uuteen kotiin Luxemburissa pääsemiseen meni kaksi viikkoa ja siinä ajassa heidän lapsensakin pääsivät jo kouluun Luxemburissa. Eli kyllä tämä ohjelma toimii, mikäli kaikki tekevät yhteistyötä ja toimivat myös solidarisuuden hengessä. Kiitoksia. Thank you very much. Let's move straight to... Kiitos. Siirrytään nyt suoraan puhuja luetteloon varjoesittelijöillä. Lähdemme liikkeelle EPP-varjoesittelijä, olkaa hyvä. Very much chairman and, thank you very much, uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Kirkhoville alustuksesta ja komissiolle ja EASOlle ja neuvostolle niiden panoksesta. Vaikkakin tästä ehdotuksesta nyt käymme ensimmäistä näkemysten vaihtoa, niin onhan parlamentti työstänyt aihetta jo paljon Meillä on neuvoston päätös 40 000 ja 120 000 siirrettävästä pakolaisesta Kreikasta ja Italiasta, eli ei tässä tyhjästä, tyhjästä lähdetä nyhjäämään. Monet kollegat ovat olleet pettyneitä päätöksiin ja siihen, että parlamenttia ei virallisesti ole yhteispäätökseen otettu mukaan. Näissä olosuhteissa, kun annamme neuvoja, niin pysyvässä siirtomekanismissa tulisi huomioida myös parlamentti toisena lainsäätäjänä. Näin meille tarjoutuu mahdollisuus suunnitella ja auttaa tätä uutta välinettä pakolaispolitiikassa Euroopassa. Ja meillä on myös vastuu. Meillä on vastuu käsitellä ehdotusta nopeasti, yhtenäisesti ja tehokkaasti. Mielelläni keskustelen aiheesta kollegoiden kanssa. Olen Timothy Kirkopin kanssa samaa mieltä siitä, että ei ole mikään ihmelääke. Ei ole olemassa sellaista ratkaisua. Tämä voi toimia vain, jos kaikki muut osa-alueet holistisessa maahanmuuttoagendassa toimivat. Tämä sisältää myös ulkoraja, turvallisuuden palautukset, järjestelykeskukset. Nyt kun kuuntelin tämän esityksen, niin se ei kyllä lisännyt minun optimismiani järjestelykeskuksista. No sitten itse ehdotukseen. Tämä voi toimia vain, jos meillä on selkeästi määritellyt kriteerit, ehdot ja vertailuarvot. Ehdotuksessa tällaisia vertailukohtia ei oikeastaan ole. Eli mitä lasketaan, se on määritelty, mutta miten määritellään tällainen ihmisvirta ja sen suuruus? Pelkäänpä, että hyväksymme asiakirjan niin kuin äh, tässä tilapäisen suojan asiakirjassa kävi. Olemme tyytyväisiä, että jotakin hyväksyttiin, mutta asiakirja ei sitten loppujen lopuksi koskaan käy, käytetä. Tätä haluaisin välttää. Muutama kysymys komissiolle. Me työstämme tätä lainsäädäntöehdotusta ja saman aikaan komissio on ilmoittanut, että se tarkistaa uudelleen syvällisesti Dublinin säännöstön. Miten tämän ehdotuksen hyväksyminen sopii yhteen sen kanssa, että koko lainsäädäntö tarkastetaan uudelleen Dublinin sopimuksen osalta? Kun hy- hyväksymme pysyvän kriisimekanismin, niin eihän se estä sitä, etteikö neuvosto voisi artiklan 78.3 pohjalta toimia hätäratkaisujen hyväksymiseksi. Käyttäisikö neuvosto sitten mieluummin tätä pysyvää mekanismia eikä niinkään omia hätäratkaisuja sisäisistä siirroista? Dali. Äh, Mariam Dalli. Thanks, uh, chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Käytän malta kieltä omaa kieltäni. Lille, So... Kiitos. Kiitos edustaja Kerkhapelle alustuksesta. Hyvä, että pohtia, miten voimme jatkaa tästä. SJD-ryhmä pitää tätä hyvin tärkeänä aiheena. koko eurooppalaisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan osalta. Tämän päivän esityksestä nähtiin, että tarvitsemme konkreettisia toimia ja tarvitsemme tilannetta, jossa ehdotuksista tulee todellisuutta. Tästä siirtomekanismista sopiminen tyhinä sanoina on ihan turhaa. 150 henkeä oli tässä esimerkkinä. Ei tämä riitä. On selvää, että Eurooppaan tulevien määrä lisääntyy. Eikä ole järkeä nyt lakaista tätä ongelmaa maton alle ja jättää maat, jotka kohtaavat suurimman paineen yksin. Haluaisin kommentoida EASON edustaja Skimmerin puheenvuoroa. Tekin viittasitte siihen, miten tärkeä jäsenvaltioiden rooli on. Miten tärkeää on se, että jäsenvaltiot haluavat menestyksekkääseen päätökseen. Tämä ongelma, pakolaisten määrä, ei muutu yhdessä yössä pienemmäksi ja siksi on tärkeää osoittaa todellista solidaarisuutta ja ainoastaan solidaarisuuden sanoja. Tämä on sellainen kysymys, jossa voidaan käytännössä nyt toteuttaa solidaarisuuden periaatetta. Ja se pitäisi ottaa mukaan lainsäädäntöön, joka voisi automaattisesti astua voimaan. Dublinin asetus, totta kai tärkeä. Mutta jotkut näistä asioista ovat ehkä haitaksi, kun ajatellaan EU-lainsäädäntöä, koska näemme, että Dublin ei itse asiassa toimi. Jos katsotaan niitä ongelmia, joita kohtaamme tänä päivänä, on nähtävä, että muutoksia tarvitaan nyt. Me uskomme, että meidän on otettava etäisyyttä komission ehdotukseen, kun se on liian epämääräinen. Nyt tarvitaan täsmällisyyttä. Esimerkiksi kriisin määritelmä on aivan liian epäselvä, samoin kuin kaikki ne tekijät, jotka on otettava pohdinnan kohteeksi. Mielelläni teen yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa lähiviikkojen aikana. Toivon, että todella saamme aikaan hyvän tuloksen. Alden varjoesittelijän Cecilia Wikström, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset. Nämä ovat aika Huomata herättäviä lukuja ja kuvia, joita täällä juuri näimme. 31 henkilön siirtomekanismin menestystarina Kreikasta oli toki hyvä tarina, mutta 31 henkilöä ei ole kovin paljon. Seuraavana päivänä uutiset eh, olivat eh, lähteneet näiltä siirretyltä henkilöltä toisille, jotka olivat matkalla laivalla eh, Kreikkaan ja ja he, oli, he olivat kuulleet, kuinka mukavaa ja hienoa Luxemburgissa on, ja sitten kaikki halusivat Luxemburgin. Meidän on nyt myös huomioitava esimerkiksi Viron ministerin tilanne. Tapasin hänet YK yleiskokouksessa ja hän kertoi, että he ovat yrittäneet löytää henkilöitä siirrettäväksi, mutta valitettavasti väärää tietoa oli levinnyt paljon aikaisemmin ennen kuin oikeaa tietoa saatiin levitykseen ulkoministerin taholta. Ihmiset ovat haavoittuvia, he ovat paineet sotaa ja vainoa, he ovat hyvin peloissaan ja pelkäävät, että heidät palautetaan takaisin. He todella pelkäävät edes lentokoneeseen astumista. Mitä tässä voitaisiin tehdä? Haluaisin tietää, onko jonkinlaisia psykologitiimejä mukana tässä – hankkeessa, kuinka, kuinka todella voidaan tavata näitä henkilöitä, jotka ovat kovin haavoittuvassa asemassa. On hyvin tärkeää korjata nämä väärät tiedot, joita he ovat saaneet, ja olisi saatava luottamusta rakennetuksi, erityisesti kun puhutaan haavoittuvien henkilöiden kanssa. Kaiken kaikkiaan meidän pitäisi siirtää 160 000 henkilöä tällä vauhdilla. Siihen menee noin 75 vuotta ellei jotain dramaattista tapahdu. Nyt haluaisin tietää, mitä toimia aiotte tehdä, jotta ei siirrettäisi vain yhtä tai 15 tai 30 henkilöä, vaan suuria määriä henkilöitä. Toinen kysymykseni liittyy siihen, että Ruotsi on todella täynnä. Tän muutamia viikkoja sitten ei ollut enää edes patioja ostettavaksi koko maassa. Meillä, meillä on ihmisiä tehtaiden ja koulujen lattioilla ilman sänkyjä. Ihmiset alkavat nukkua jo ulkona ja talvi on kuitenkin jo tullut. Meillä on, meillä on lämpötiloja, jotka menevät nollan alle ja todella kylmä alkaa olla. Me emme pysty käsittelemään tätä tilannetta. Mikä nyt on tilanne? Millä, missä vaiheessa Ruotsista saadaan ihmisiä muihin maihin? Sitten jos kollegat eivät tälle tiedä, Meillä on siis satoja kymmeniä, siis meillä on siis kymmeniä tuhansia joka viikko tulossa. Nyt, nyt meillä määrät ovat vähentyneet johtuen hallituksen tiukista toimista, mutta tilanne on täysin sietämätön. Haluaisin tietää, mitä tämän siirtomekanismin kanssa nyt tapahtuu, kun siitä jo kuukausi sitten puhuttiin. Ska Keller. Vihreitten varjoesittelijä Ska Keller. Thank you. Kiitos Minäkin tukisin kollegoiden sanomaa. Hyvä, että ehdotus on saatu, kun kriisitoimista puhuttiin. Sanoimme aina, että haluamme tällaisen siirtomekanismin, joka on pysyvä. Haluamme pysyvämpää ratkaisua. Sinne pitäisi tietenkin estää järkevä Dublinin uusi, uudistusta, joka toivottavasti saadaan aikaiseksi. On hankala linkittää nämä asiat, kun tämä ehdotus todella Dublinin asetusta muuttaa. Siksi mielestäni on hyvä, että saadaan ehdotus välineeksi, jota me vihreät tuemme. Samalla on hyvä, että päätöksiä tehdään komission puolelta siitä, koska on kriisi. Varmasti voi olla suuntaviivoja, suhtaudun siihen avoimesti, mutta tärkeää, että tilannetta ei jätetä sellaiseksi, kun tilapäisen suojelun jäsenvaltio voi tehdä päätöksen, vaan komissio sanoisi koska kriisitilanteesta on kyse. Muutamaa seikkaa meidän pitäisi pyrkiä muuttamaan. 75 prosentin kynnys on vedetty hatusta. Haluaisin tämän 70 prosenttiin, koska meidän pitäisi oppia jotain tämmöisessä tapahtuneesta. Afgaanit ovat tärkeä ryhmä, lähde 75 prosenttia, 74, he jäävät ulkopuolelle. Tämä johtaa siihen, että monet näistä pakolaisista jäävät Kreikkaan ilman mahdollisuutta saada siirtoa. Tässä pitää ajatella käytäntöä. Kyse on suuresta pakolaisryhmästä, joka pitäisi ottaa tähän mekanismin mukaan. Myöskin ajatellen, mitä meidän pitäisi oppia kriisitilanteen siirtomekanismista on se, ettei pitäisi esittää, että ensin haetaan turvapaikkaa siinä maassa, missä ollaan, koska tämä luo liiallista ylimääräistä byrokraattista taakkaa. Ensin pitää antaa turvapaikkaa Kreikassa tai Italiassa ja sen jälkeen vasta voidaan saada siirto. Kuitenkin hakemus käsitellään vasta siellä siirtomaassa, eli järkevämpää, ettei hakemusta tarvitse Kreikassa tai Italiassa ensin tehdä. Näin voitaisiin nopeuttaa prosessia ja saada vähemmän byrokraattisia askeleita siihen. Ja tämä on osa luottamustakin, jos ei halua annua turvapaikkaa Italiassa tai Kreikassa, koska tietää, että tämä ei onnistu, koska maat ovat liiallisen talon, ei mielellään tätä hakemusta siellä tee, koska sitten ei ymmärrä, miksi pitäisi hakea turvapaikkaa sieltä, kun siirretään vielä toiseen maahan. Tiedottaminen on tässä tärkeää. Siksi on tärkeää, että EAS on riittävästi ihmisiä siellä paikan päällä järjestelykeskuksissa ja muualla. Myös sitä saadaan enemmän aikaa, koska järjestelykeskuksissa halutaan nopeuttaa ja nyt halutaan tätä rekisteröintiäkin nopeuttaa, mutta samalla on otettava aikaa keskustella näiden pakolaisten kanssa, puhua siirtomekanismista ja puhua siitä, mitä ehtuja joissa maissa on kaikki eivät ehkä tiedä Luxemburgin ihanuksista mitään. Joten tähän tarvitaan aikaa. Olen samaa mieltä siitä, että pitäisi pyrkiä estämään sitten sekundääriset siirrot. Näin tehtiin myös kriisi siirtomekanismin osalta, mutta komission lähestymistapa on mielestäni väärä. Puhutaan siitä, että pakolaisten kannat pitäisi ottaa huomioon, niin se on keskeinen asia. Eli jos mahdollisimman hyvin otetaan huomioon sosiaaliset yhteydet, kielitaito, perhe, silloin ihmiset jäävät sinne, mihin heidät on siirretty. He antavat hyväksynnän tälle siirrolle, lähtevät mielellään johonkin ja sille ei lähdetä enää siirtymään maasta toiseen sen jälkeen. Näin on pienempi hallinnollinen taakkakin. Ja nyt komissio sanoi, että pakolaisten on rekisteröityvä jatkuvasti viranomaisten pakelle. Mutta tämä luo ongelman, kun ajatellaan turvapaikkadirektiiviä, joka on jo voimassa. Siinä taataan pakolaisille tietyt oikeudet. Tässä on suuri konflikti, eikä se mielestäni autakaan. Auttaa ehkä enemmän, jos pyritään ennaltaehkäisemään sitten tämä sekundaarinen liikkuminen, siirtyminen. Ja jos Lesbosilla kysytään pakolaiselta, sanotaan, että meillä on suunnitelma, emme siitä teidät, mutta siihen menee kaksi kuukautta ja kahden kuukauden aikana. Ei tiedä yhtään, mihin siirtyy ja odotatte ehkä kaksi kuukautta. Ja viimeiset varat kuluvat siihen. Monet ihmiset sanovat ehkä, että eipä kiitos. Eli odotteluajan on oltava lyhyempi, ihmisten on saatava nopea päätös. Ja sitten vielä kysymys komissiolle, jos sopii. Anteeksi nyt, mutta en ole ihan varma jäsenvaltiot maksavat siitä, että heidän ei tarvitse ottaa vuoden aikana vastaan näin. Onko tästä kokemusta? osuus BKTstä tämä laskelma, mutta auttaako tämä todella jäsenvaltioita toteuttamaan näitä velvollisuuksia? En halua hoputtaa kollegoita, mutta meillä on pitkä puhjalista. Ja vielä on kaksi suurta mietintöäkin esityslistalla. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Mutta kollegat, katsokaa hieman kelloa. EFDD, Laura Ferrara. Grazie Presidente. Me, ähm... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin lähteä siitä, mitä tässä alustaja juuri sanoi lopussa. Eli kaikki toimii hyvin, jos osapuolet toimivat solidarisuuden hengessä jos katsotaan lukuja, niin solidaarisuudesta on kyllä puutetta. Tänä päivänä meillä on 14 jäsenmaata, jotka ovat ilmoittaneet, että ne voivat ottaa vastaan näitä siirrettyjä henkilöitä. Eli vähän yli 3000 paikkaa, 160, Italiassa 129 on vain siirretty, ja niitä olisi voinut tuhansia siirtää, ja Kreikassakin luvut ovat aivan naurettavia. Junckerkin sanoi, että luultavasti vuonna 2100kaan ei ole vielä saatu valmiiksi tätä 160 000 henkilön siirtämistä. Että nythän puhutaan kuitenkin hätätilanteesta. Voitte kuvitella, mitä tapahtuu pakollisen mekanismin kanssa. Olen nyt yhtä mieltä, ei eilisestä kokemuksesta, josta myös tohtori täällä puhui. Osallistuin Kosakin vuosittaiseen kokoukseen ja Meillä oli siellä parlamentin jäseniä eri maista ja puhuimme maahanmuuttovirroista. Näissä keskusteluissa tietyt jäsenvaltiot hyvin ehdottomasti kieltäytyivät mistään pakollisesta maahanmuuttajien siirtämisestä ja pakollisista kiintiöistä ja viitattiin subsidiariteettiin ja jäsenvaltioiden suvereenisuuteen ja siihen, että Euroopan unioni ei voi pakottaa jäsenvaltioita hyväksymään näitä maahanmuuttajia. No solidarisuutta ei tässä paljon sitten ollut, e- eikä siellä myöskään noudatettu perussopimuksen artikla 78 Jos otamme pohjaksi nykyiset tiedot ja maalaisjärjen tällä hetkellä, niin kyllä tässä aika pessimistinen olo tulee. Olen täysin yhtä mieltä kollega Skellerin kanssa tästä 75 prosentin kynnyksestä. Olisi varmaan hyödyllisempää laskea sitä ainakin 70 prosenttiin niin, että muutkin muista maista tulevat maahanmuuttajat voitaisiin ottaa ohjelmaan mukaan. Hän viittasi afgaaneihin. Mahdollisuuksia ei ole myöskään riittävästi voitu näin ennakoida. Olisi tärkeää toimia niin, että estetään turha liikkuminen täällä Euroopan unionissa. Kiitoksia. Thank you, Laura. Thank you for being... Kiitos Laura ja kiitos, että puhuit lyhyesti. Nyt kollegat Edustaja Dupré, olkaa hyvä. Äh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti. Minä olen eurooppalainen federalisti ja solidaarisuus jäsenvaltioiden kesken suurissa ongelmissa on minulle velvoite ja myös valinta. Aikataulutus tässä ehdotuksessa kuitenkin aiheuttaa päävaivaa. Onko todella järkevää käydä pysyvästä mekanismista keskustelua, kun näemme ne naurettavat tulokset, joita on nyt saatu tästä 160 000 siirtämisestä. Ja suuret kustannukset tästä aiheutuivat äh, solidaarisuuden osoituksena. Kun otamme huomioon jäsenvaltiossa vallitsevan yleisen mielipiteen. Se täytyy huomioida myös poliittiset näkemykset, täytyy huomioida tietyt ehdotukset voivat tiettynä ajankohtana mennä paremmin lävitse, kun taas toiset voivat jumeutua olosuhteiden takia. Aikataulutus minusta on tässä ongelmallinen. Kun ajattelemme sitä, mitä tapahtuu julkisessa mielipiteessä, Ranskassa kohta on aluevaalit tulossa, täytyy saada jonkinlainen kokonaisnäkemys maahanmuuttokysymyksistä. Ei voida vain yhteen seikkaan kiinnittää huomiota, niin kuin Kirkhope sanoi. Tässä täytyy ajatella palautuksia, rajavalvontaa, ulkorajojen valvontaa. Kansalaiset eivät hyväksy helposti vain yhtä osaa tällaisesta kokonaisuudesta, jota tässä ehdotetaan. Kaksi asiaa tässä ehdotuksessa minua vaivaa. Ensinnäkin siinä on poikkeus suhteessa Dublinin. Eh, muuten tämä ei onnistu, eli sitä kannatan. Mutta sitten on tämä 40 prosentin ja toisaalta 75 prosentin raja. Ei voi olla niin, että jossakin maassa on yli 40 prosenttia niitä, jotka voivat tästä sisäisestä siirrosta hyötyä. Mutta mikä on tässä kriteerinä? Ja toiseksi, tiedämmekö me, kuinka paljon paljon on sellaisia henkilöitä tällä hetkellä, jotka voisivat hyötyä tästä mm, siirtomekanismista. Ja sitten toisaalta taas paljonko on, paljonko on sellaisia talousmaahanmuuttajia, jotka taas eivät voi siitä hyötyä. Ja sitten toinen poikkeus. Ne jäsenvaltiot, jotka kieltäytyvät noudattamasta tätä siirtomekanismia, ne maksavat 0,02 prosentin sakot. Kaikki ekonomistit tietävät, että jos on vaihtoehto kahden ratkaisun välillä, niin sitten halvempi valitaan. Jos ei halua hyväksyä 20 000 äh, siirtolaista, ja jos tämä sitten maksaa, äh, maksaa enemmän kuin 0,02 prosenttia, niin sitten maksaa sen sakon, joka on halvempi tietyt Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat tässä jamassa. Jos puhutaan 0,02 prosentista sakkoja ja toisaalta 20-30 000 pakolaista olisi vastaanotettavaa, kun kriteerit nyt jo määritellään, niin kyllähän laskut sitten tehdään aivan oman, oman edun mukaisesti. Tässä poikkeusmekanismissa nimenomaan mahdollistetaan tällaiset laskelmat. Miten käy sitten niille Mm, pakolaisille, joita toiset jäsenvaltiot eivät suostu ottamaan vastaan. Pitäisi olla järkevä, terve mekanismi, joka toimii Euroopan unionissa. Tässä syntyy eroja äh, jäsenvaltioiden välille. Jotkut hyväksyvät solidaarisuuden, toiset jäsenvaltiot taas sitten maksavat vain näitä sakkoja. Loppujen lopuksi tämän on toimittava, koska tällaisissa inhimillisissä järjestelmissä toiminta on tärkeää. halla -aho. Uh, thank you, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Siirtomekanismia sovelletaan ainoastaan niihin kansallisuuksiin, joiden kansallisuudesta hyväksytään yli 20, 75 prosenttia turvapaikanhakemuksista. Kuitenkin uh, nämä asteet ovat hyvin erilaisia maista riippuen. Jos ajatellaan, minkälaisia mahdollisuuksia henkilöllä saada kansainvälistä suojelua, se tulee riippumaan jossain määrin siitä, mistä maasta, mihin maahan heidät lähetetään. Haluaisinkin tietää, millä perustalla nämä päätökset tehdään ja kuka ne tekee. Tähän liittyvä kysymys. Turvapaikanhakijan näkökulmasta jotkut jäsenvaltiot ovat houkuttelevempia kuin toiset monista syistä johtuen. Jäsenvaltion kannalta jonkin tyyppiset turvapaikanhakijat ovat haluttavampia kuin toiset. Tämä on tosiasia. Kuinka nämä preferenssit tulevat vaikuttamaan päätöksentekoon tai tulevatko ne vaikuttamaan? Onko realistista ajatella, että voimme estää toisiaiset liikkumiset henkilöiden osalta, jotka on siirretty tämän mekanismin kautta? Skeller sanoi, että että turvapaikanhakijoiden mieltymykset olisi mahdollisimman pitkälti otettava mukaan. Tämä on toki loogista, mutta toisaalta juuri nämä henkilökohtaiset mieltymykset ovat johtaneet tähän nykyiseen tilanteeseen, jossa kourallinen jäsenvaltioita ottaa vastaan melkein kaikki turvapaikkahakemukset, kun taas toiset jäsenvaltiot eivät saa niitä yhtään. Kiitoksia. Um, next is Mrs. Jotova. Seuraavaksi edustaja Jotova. Thank you, Claude. I will speak Bulgarian. Kiitos, Bulgaria. Повечето от нещата бяха вече казани. Искам да поставя само два въпроса, които... Kiitos puheenjohtaja. Useimmat asiat on jo sanottu. Ihan lyhyesti muutama tärkein seikka. Juuri kesätaukoa hyväksyimme väliaikaisen siirtomekanismin. Mekanismin hyväksyttäminen jäsenvaltioissa oli hyvin vaikea, nyt sitä ei täytäntöönpanna. Tässä ovat realiteetit tänä päivänä, emme voi olla tyytyväisiä siihen, miten paljon ihmisiä on siirretty tähän mennessä. Kysymykseni kuuluu, miten tästä lähtien suhtaudutaan kriisitilanteen mekanismiin ja pysyvään mekanismiin, kun ensin pitäisi nähdä, mitä väliaikainen mekanismi tekee 160 000 ihmisen osalta. Lisäksi tilanne on mielestäni merkittävästi muuttunut kesän jälkeen. Me puhuimme siitä, että Kreikkaan ja Italiaan tulee paljon ihmisiä, mutta nyt vielä lisää. Eli mitä tehdään, kun ihmisiä tulee näin paljon? Länsi-Balkanilla on myös paljon pakolaisia. Mitä siellä tehdään? Nyt on lähdetty rakentamaan aitoja tämä vaikeuttaa Kreikan tilannetta entisestään. Ehkä pysyvässä tietomekanismissa pitäisi puhua järjestelykeskusten järjestämisestä – alkuperämaissa, koska tuntuu siltä, että Eurooppa ei pysty hoitamaan tätä asiaa yksin. Haluaisin myös kuulla, mitä uudistuksia aiotaan tehdä Dublinin asetukseen. Miten nämä uudistukset yhdistetään tähän siirtomekanismiin? Edustaja Stevens. Uh, thank you, Chair. Uh, colleague. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Ennen kuin aloitan, Haluaisin ensin sanoa, että olen samaa mieltä esittelijä Kirkhopin kanssa. Meidän on otettava oppia pilottihankkeista. Minulla olisi kuitenkin kysymyksiä, jotka oikeastaan liittyvät siihen, mitä EASO meille esitteli. Meillä on neuvoston päätös, jossa todetaan, että jos rekisteröintiä ei tehtäisi, niin turvapaikanhakija jätettäisiin pois tästä uudelleen sijoitusohjelmasta, siirtoohjelmasta. Meillä ei ole kuitenkaan tietoja, jotka kertoisivat siitä, onko turvapaikanhakija äh, tullut järjestelykeskuksen lävitse, vaikka ei saapumispaikkaa ei näissä tiedoissa ole. NVAn valtuuskunta on aivan selkeä kannanotoistaan. Ei rekisteröintiä, ei oikeuksia. Valtiotoimijoiden taholta ei ole hyvää tahtoa ja sen takia valtuuskuntamme haluaa vahvat takeet siitä, että tässä lainsäädäntötekstissä on todella tämän suuntaiset velvoitteet. Sitten EASON kertomuksesta, katsauksesta. Kuuntelin sitä tarkkaan. Ja nostaisin sieltä esille kaksi tärkeää seikkaa. Ymmärsin niin, että kaikki järjestelykeskukset eivät vielä täysin toimi. Tämä on ymmärrettävää, koska tämä on aika lailla uskomaton logistinen haaste. Juuri tästä syystä totesitte, että siirtoverrat keskittyisivät järjestelykeskusten ulkopuolelle – olen hieman hämilläni, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi. Jos sanotte, että siirtovirrat keskittyvät järjestelykeskusten ulkopuolelle, niin sitten koko olemassaolon peruste näille järjestelykeskuksille tavallaan murenee. Sanotteko todella niin, että ihmisten ei ole enää kuljettava järjestelykeskusten kautta, koska logistiikkaa ei pystytä hoitamaan? meidän on tärkeää ymmärtää tämä seikka, jotta ymmärtäisimme, mitä järjestelykeskukset tarkoittavat. Jos ihmiset voivat käyttää muita kanavoita järjestelykeskusten ohitse, niin sitten meillä ei ole enää valvontamekanismia ja tämä siirtomekanismi on lähestulkoon mahdoton toteuttaa. Sitten kollega Kellerille kommentti, olen samaa mieltä kanssanne, jos eläisimme ihanne maailmassa, täydellisessä maailmassa. Valitettavasti maailmamme ei ole täydellinen jos noudattaisimme teidän logiikkaanne, niin totta kai ihmisille pitäisi antaa valinnan varaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että ne maat, jotka ovat jo täynnä taakan alla, niin saisivat vain lisätaakkaa. Enpä usko, että me tätä haluaisimme. Pitäisi löytää uudenlainen tasapaino, jotta kaikki maat olisivat mukana samassa veneessä. Itä, Länsi, Pohjoinen ja Etelä, kaikki voisivat jakaa tämän taakan yhtäläisesti, tasa-arvoisesti. Meidän tulisi olla käytännönläheisempiä, pragmaattisempia. Kiitos. Kiitos Birgit Sippel. Pahoittelen kollegoille, jotka nyt pyytävät puheenvuoroa, mutta alussa sanoin, että puhujalista oli suljettava. Nyt olemme jo yliajalla aivan toivottomasti ja ongelmiahan tästä tulee. Birgit. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Yleisesti ottaen todella tuen pysyvää siirtomekanismia. Ja olen myös samaa mieltä Timothy Kirkabin sanomasta siinä mielessä, että yksi toimi ei voi ratkaista kaikkia ongelmia. Meidän nähtävä kokonaiskuva. Holistinen lähestymistapahan tässä on tarpeen. Minun ongelmani on kuitenkin se, että en oikein näe ja ehkä neuvoston vastaus vähän indikoi tätä. En oikein näe, että jäsenvaltiot todella sitoutuisivat kaikkiin osatekijöihin tätä holistista lähestymistapaa. Nyt noin 140 siirtolaista on, tapakalaista on siirretty. Ja muistan, että kesän aikoina neuvosto sanoi, että marraskuun loppuun mennessä – ainakin 40 000 pakolaista siirretään. Nyt näitä pakolaisia on kuitenkin 140. No voi mahtavaa. Miten voidaan olettaa, että uuden siirtomekanismin kautta tilanne jotenkin parantuisi? Olen kuullut vähän minun haittaavan seikan nyt. Timothy puhuu siitä, mitä seikka tässä voidaan nyt näiden pakolaisia vetävien seikkojen osalta tehdä? Onko Syrian sota jotenkin tässä tällainen pull-tekijä? Eiköhän tässä ole juuri tämä pakeneminen varsinainen perimmäinen syy, mutta meitä ei kiinnosta Syyrian sota. Ei vaikka tuli lisää lisää pakolaisia meidän rajoillemme. Ei Meitä kiinnostanut se, että Libanonin ja Jordanian leirit olivat aivan ääriä myöten täynnä. Kun pakolaisia tuli Euroopan, ei annettu edes UNHCRlle varoja, että voitaisiin huolehtia sitä, että näille ihmisille riittää ainakin ruokaa. Ja nyt valitetaan sitten sitä, että ihmisiä houkutellaan Eurooppaan. Sehän on ihan naurettavaa. Naurettavaa on tässä jotenkin aina aika mieto ilmaus. Ja minä, minun painajaisena on se, että kun päätetään näistä tekijöistä, pakolaisia ei tule Eurooppaan enää ollenkaan, koska suljetaan rajat, rakennetaan aitoja ja annetaan tehtäväksi Turkin ja muiden kaltaisille maille hoitaa pakolaisia, muuten ei anneta riittävästi rahaa näiden perussyiden vastaisen taisteluun Afrikan maissa. Eli kaikki mitä teemme ja kaikki mitä kuulemme täällä on aivan naurettavaa. Minä haluaisin nyt kuulla selkeän viestin jäsenvaltioilta, että ei olla ainoastaan valmiita rakentamaan aitoja ja antamaan rahaa muille maille, jotta nämä muut maat hoitavat pakolaiskysymyksen. Minä haluan selkeän viestin siitä, että jäsenvaltiot ovat valmiita kantamaan oman vastuunsa, ottamaan vastaan pakolaisia ihmisiä, jotka pakenemat sotaa ja sortoa ja sitten toivon, että päästään eteenpäin uusien toimien kanssa. And final speaker. Kiitos Birgit. Ja edustaja Kirkos. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun kreikkaa. Minulla on kaksi kysymystä komission edustajalle. Ensinnäkin tämä 40 prosenttia, joka olisi enimmäis kynnys koskien viimeisen kuuden kuukauden turvapaikkahakemuksia, kun nämä virtaukset eivät ole lineaarisia, vaan niissä on huippuja, esimerkiksi keväällä, luvut ovat korkeinta, talvella alhaisia. Mikäli emme ota huomioon näitä piikkejä, niin, niin tilanne ei ole asianmukainen. Täällä on maita tai jotka eivät ota vastaan turvapaikanhakijoita, vaan, vaan aiheuttavat vain ongelmia järjestelmiin. Kuitenkin on myös luonnon katastrofeja. En ymmärrä, miksi, miksi tietty luonnonkatastrofi vaikka tulvelkin alueella estää sen, että otettaisiin turvapaikanhakijoita vastaan. EASO raportissa puhutaan 150 000, 50 Kymmentä tuhat on tullut Lesboksen saarelle. Eiväthän nämä kaikki henkilöt odottele tätä mekanismia. Eivät he halua jäädä Kreikkaan, vaan kävelevät Makedoniaan. Me emme onnistu sama luottamusta näiltä ihmisiltä niin, että he jäisivät Kreikkaan odottamaan mekanismin toteuttamista, joten tämä tekee tyhjäksi koko yrityksen. Hän ainoastaan järjestelykeskusten kautta kulkevat pakolaiset voisivat siirtyä muualle. Tämä olisi sanottava, mutta jos ette itsekään siihen usko, niin sitten rohkaisette näitä ihmisiä tekemään niin kuin he tekevätkin, eli että ei luoteta ollenkaan Kreikkaan eikä EU-hun, eikä luoteta mihinkään mekanismiin, vaan kävellään sinne, minne halutaan mennä, onko se sitten Saksa tai Luxemburgin? Um, Kiitos. Yksi lause, Anna. Onko varmaa? Um, I understand the difficulty. Ymmärrän EASON ongelmat, kun sillä ei ole henkilökuntaa, varoja ja niin edelleen. Mutta kun otamme huomioon vaikutukset esimerkiksi Portugalin kaltaisiin maihin, joka sanoi, että se on valmis vastaanottamaan pakolaisia, mutta pakolaiset eivät tule. Kiitos Anna. Kollegat, ennen kuin komissio, puheenjohtajavaltio saavat puheenvuoron ja Hope vielä lopuksi, niin nyt on käynyt jo kolme kertaa. Okay. We just wanted to make a quick point. Aivan lyhyt kommentti, kollegat. Kolmatta kertaa tänään on hyvin pitkä puhujalista. Olen tarkastellut myös muita valiokuntia, mikä tilanne niissä on. Meillä on kaikista tärkeimmät esityslistan kohdat nyt esillä, kun katsotte tämänkin päivän esityslistaa. Kun katson puheenvuorojen merkitystä, ihmiset kysyvät aivan oikeita kysymyksiä, mutta asian, asioiden laajuus on tässä meille liikaa. Haluan, että pidätte kiinni kurinalaisuudesta. Ihmiset ovat toimineet hyvin kärsivällisesti. Puhujalista on valtavan pitkä. Parlamentissa oloni aikana en ole nähnyt näin intensiivisiä keskusteluja. Jossakin vaiheessa täytyy vain kerta kaikkiaan ruveta poistamaan esityslistalta kohtia. Varna on tietysti se, että eh, joiltakin puheenvuoroja käyttämättä ja minulle suututaan. Eli pyydän sihteeristöltä sitä, että esityslistaa ei saisi aivan näin täyteen laittaa, mutta toisaalta meillä on lainsäädäntöasioita esityslistalla, joita ei kerta kaikkea voi jättää huomiotta. Onhan myös stressaavaa se, että yrittää hallita tilannetta näin tärkeissä aiheissa. Kiitos siis kärsivällisyydestä. Jos komissio voisi nyt näin aikapaineen alla nopeasti vielä reagoida. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and also... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vilkkaasta keskustelusta. Tässä oli valtavasti tekijöitä, joita meidän on tutkittava edelleen. Yhteenvedonomaisesti se, että mekanismi lähtee hitaasti liikkeelle ja se, että pakolaiset eivät mielellään osallistu sietomekanismin Ensinnäkin haluan sanoa, että päätöksessä hyvin selvää on se, että tämä siirtomekanismi ei ole vapaaehtoinen. Tämä on suuri ero tähän Maltan järjestelmään, joka ei toiminut kovin hyvin. On siis hyvin tärkeää se, että pakolaisten vastahakoisuus olisi jotenkin ratkaistava. Tämä on hyvin tärkeä jos ajatellaan siirtomekanismin menestymistä, että johdonmukaisesti nyt täytäntöön pannaan tätä päätöstä. Täysi täytäntöönpano tarkoittaa sitä, että sormenjäljet otetaan. Ja edustaja Stevensin kysymyksen. Kaikki kulkevat host, hotspotien järjestelykeskusten kautta Italiassa ja Kreikassa. Valinnan on oltava nopea. Edustaja Keller esitti tämän kommentti ja sen pitäisi olla pakollista. Ja sitten jos lähdetään uudestaan siirtymään, niin silloin pitäisi palautettava siihen maahan, joka on sisäisen siirron lähtenyt tekemään. Nyt hätäjärjestelyn aikana se on jo mahdollista palauttamisdirektiivin turvin. Jos ajatellaan, että ollaan vastahakoisia osallistumaan, niin heti kun saadaan tietoa pakolaisilta – jotka ovat jo siellä, niin se on tärkeää. Ensimmäinen eritrealainen ei halua olla ehkä Virossa, mutta muissa jäsenvaltioissa olisi jo näitä samanmaalaisia. Saataisiin yhdyskunta aikaiseksi ja silloin lähdetään sinne mieluummin. Ja edustaja Wikström taisi ottaa esiin nämä ensimmäiset siirrot Luxemburgiin. Silloinkin oli vähän varaumia, kun ei ollut riittävästi tietoa yksinkertaisesti. Lepre ja näistä kysyivät kriteereistä. Esittivät, että kriteerit eivät ole riittävän täsmälliset. Niiden pitäisi olla yksityiskohtaisemmat. Sanoisin asian näin. Meistä tietty määrä joustoa on välttämätöntä. Hyvin hankalaa on ajatella neuvotteluita neuvostossa ja täällä parlamentissa, ja että sovittaisiin lopulta ihan konkreettisista kriteereistä, jotka sopisivat kaikkiin tilanteisiin. Tilanne vaihtelee kovasti jäsenvaltioiden kesken, ja siksi meidän mielestämme ei pitäisi luoda tällaista luettelua, joka sopii kaikkiin tapauksiin. Se olisi hyvin hankalaa. Mainitsin kriteerit, jotka siellä ehdotuksessa ovat. Ne liittyvät per capita kantoihin ottaen huomioon tietyn jäsenvaltion koko, mutta varmasti lisäkeskusteluita käydään tulevissa kolmikantaneuvotteluissa. Edustaja Wikström puhui, tai kysyi siirroista Ruotsista. Komission jäsen Avramopoulos eilen oli Tukholmassa ja neuvotteli Ruotsin hallituksen kanssa. Tällä hetkellä työstämme ehdotusta, joka luultavasti saadaan ensi viikon mennessä valmiiksi. En oikein tiedä, koska komissio sen sitten hyväksyy, mutta – meidän tehtävämme on luoda ehdotus niin, että päästään eteenpäin melko pian. Edustaja Keller, teidän kysymyksenne ja kommenttinne 75 prosenttia tai 70 prosenttia, kumpi on oikeampi luku, siitä voidaan varmasti keskustella yötä päivää, mutta minä haluaisin vain todeta, että päätöksessä on ajateltu, tai tässä ehdotuksessa on ajateltu, että hyväksyntätaso sovitaan Eurostat-tietojen pohjalta kolmen kuukauden välin, eli kolmen kuukauden välein saadaan päivitetty tilanne kansalaisuuksien osalta. Muita voi tulla siihen siis mukaan. Aluksi me ajoimme 75 prosenttia, jotta voitaisiin turvata jäsenvaltioiden todennäköisyys siitä, että sisäisesti siirretty ihminen on lopulta turvapaikan hakija ja voi turvapaikan saada. Tästä voidaan toki keskustella. Ja sitten uudesta siirtymisestä voidaan varmasti keskustella uudestaan komission kanssa. Mielenkiintoisia ajatuksia toki voidaan vaihtaa, mutta nyt jo profiilit otetaan huomioon. Eli ehdotuksessa hätätilan ja pysyvän järjestelmän osalta on ajateltu, että profiilit voidaan ottaa huomioon, mutta ainoa syy kieltää joku on turvallisuusaspekti, jonka joku täällä myös mainitsi, että turvallisuus on tärkeä aspekti. Edustaja Keller, rahakysymyksistä. Meillä ei ole vielä kokemusta siitä, miten pitkälti tai missä muodossa tai missä määrin jäsenvaltiot käyttävät tätä könttäsummaa, saamaansa summaa. Me olemme hyvin varhaisessa vaiheessa, tämän pitää varmasti palata. Ja sitten siihen, että vain 14 jäsenvaltiota osallistuu tällä hetkellä, haluaisin sanoa, että hätäehdotuksessa puhuttiin täytäntöpanon kaudesta kahdesta vuodesta. Tätä emme ehdottaneet, mutta tämä lähti neuvotteluista neuvostossa, koska useat jäsenvaltiot, joissa ei ole oikeastaan pakolaisia tällä hetkellä, halutaan vähän valmistautua, luoda infrastruktuuria, että voidaan integroida pakolaisia. Ja siksi tällainen kahden vuoden kausi sallittiin, joten se on ihan hyväksyttävää, että jäsenvaltiot tällä hetkellä eivät maksa mitään, mutta tämä tilanne siis tarkistetaan kolmen kuukauden välein. Sitten suhteesta väliaikaisen pysyvän mekanismin välillä. Kaksi kriisitilanteen mekanismia ovat voimassa 160 000 kriisimekanismi on näin hyväksytty. Muut komission ehdotukset perustuisivat artiklaan 78.3. Ja viimeinen kohta, edustaja Depre ja muut mainitsivat tuon 40 prosentin kynnyksen, onko siinä järkeä vaiko ei. Minä selitin juuri teille, miksi tämä kynnys otettiin käyttöön, koska jos kynnysarvoa ei olisi, ja jonain päivänä siirrettäisiin yhdestä suuresta jäsenvaltiosta, niin tulisi sellaisia lukuja, jotka olisivat liian korkeita muun EUn hyväksyttäväksi saataisiin siirtomekanismi, jota tuskin täytäntöön pantaisiin. Siksi tämä kynnysarvo otettiin käyttöön, jotta voitaisiin turvata se, että joka tapauksessa meillä on järkevä järjestelmä. Päätän puheenvuoroni tähän puheenjohtaja. Toivon, että vastasin kaikkeen. Um, Käsittelitte kyllä kaikki kysymykset. Tätä arvostetaan kovasti. Kiitos panostuksestanne ja ajastanne. Nyt puheenjohtajavaltio hieman pelokkaana tähän suhtaudun. Ei tarvitse nyt puhua lyhyesti. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulin vähän myöhässä. Olin toisessa kokouksessa neuvostossa, mutta kuulin täällä kyllä jo paljon kiinnostavia asioita, joita puhujat täällä toivat esille neuvostossa. Sisäisiä siirtoja koskevat keskustelut etenevät. Työskentelemme tämän hätämekanismin täytäntöönpanon osalta se on todella suuri haaste, että saamme täytäntöön pantua nämä kaksi päätöstä. Teemme työtä myös kriisimekanismin kanssa. Sen osalta olemme vasta alkuvaiheessa, olemme juuri aloittaneet asiaa koskevat neuvottelut ja tilanne on sama myös Euroopan parlamentissa näistä hätämekanismeista. Niiden täytäntöönpano on hyvin vaikea, koska yhtäältä meidän on otettava käyttöön mekanismi, kun meillä on joka tapauks- jo koko ajan valtavia määriä tulossa ihmisiä, jopa 20 000 henkilöä päivässä saapuu Kreikkaan. Voidaankin kuvitella, että on hyvin vaikea saada toimiaan, toimimaan tällaisia järjestelykeskuksia. Sitten meidän päinvastainen tilanne Italiassa on päiviä, jolloin ei ketään tule paikalle, jolloin on hyvin vaikea siirtää heitä eteenpäin, jos ei heitä ole. Jäsenvaltioiden olisi nyt hyödynnettävä talvea, niin että talven aikana saadaan aikaan mekanismi, joka toimii jatkossa. Olen täysin yhtä mieltä monien puhujien ilmaisemasta toteamuksesta, jonka mukaan eurooppalainen solidaarisuus on nyt todella koetuksella. Näin on, ja jäsenvaltiot ovat siitä tietoisia. Puheenjohtaja Morraes on myös ollut kuulemassa keskusteluja neuvostossa. Ne eivät olleet mitenkään helppoja. Muutamat puhujat korostivat sitä, että, että nyt olisi pyrittävä estämään siirrettyjen henkilöiden liikkuminen jälkikäteen. No suoraan sanottuna, kun ajatellaan kuinka monet henkilöt tähän mennessä on saatu siirrettyä, niin ei se haaste kyllä tuolla ole, vaan se on jossain ihan muualla. Kyllä ensin pitäisi saada näitä henkilöitä siirrettyä ensimmäisen kerran, ennen kuin huolehditaan näistä jälki- myöhemmin tapahtuvista liikkumisista. Mikäli nämä henkilöt otetaan hyvin vastaan, e, jäsenvaltioissa, niin en usko, että tästä sekundaarista liikkumista tulee suurempia ongelmia. E, Edustaja Wikström viittasi äh, Ruotsin pyyntöön. Se muuttaa tilanteen, koska tässä ei enää olla äh, saapumismaa logiikassa, vaan, vaan puhutaan päämäärän kohdemaiden tilanteesta. Tämä on merkittävä muutos ja edustaja Wikström varmastikin on yhtä mieltä sitä, että tähän ehdotukseen Ruotsilta on vastattava nopeasti. Se on myös tärkeää, kun ajatellaan teidän ja meidän välisiä neuvottelujamme koskien kriisimekanismia, eli joka olisi jäätävä voimaan myös jatkossa. Ja se liittyy myös Dublinin asetukseen ja koko Dublinin järjestelmän tuleviin uudistuksiin. Me jatkamme töitä rinnan Euroopan parlamentin kanssa. Perjantaina mutta ministerit keskustelevat poliittisella tasolla näistä kriisimekanismeista. Ja silloin on otettava huomioon siirtomekanismin kokemukset, ovat ne sitten hyviä tai huonoja. Kyllä meidän on pyrittävä oppimaan siitä, mitä olemme tehneet tulevaisuutta ajatellen. Teemme ankarasti työtä niin, että saisimme lisää solidaarisuutta aikaa, mutta ei se ole mitenkään helppoa tilanne on hyvin epäsymmetrinen. Tietyt maat ovat etulinjassa, tietyt maat ovat kauttakulkumaita, jotka myös tarvitsevat solidaarisuutta, ja sitten on kohdemaat. Nämä virtauksetkin muuttuvat riippuen siitä, mitä järjestelmiä sovelletaan ulkorajoilla ja sisärajoilla. Tilanne voi muuttua ajan myötä neuvostossa. Pyrimme etenemään useimmilla rintamilla Euroopan unionin ulkopuolellakin. Siksi meillä oli sunnuntaina kokous Turkin kanssa. Teemme työtä myös ulkorajoilla. On tärkeää, että järjestelmät toimivat. Ja teemme työtä myös Euroopan unionin sisällä. Hyödyntän erityisesti tätä siirtomekanismia, mutta varmasti ministerit tulevat puhumaan myös monista niistä asioista, jotka täällä on tuotu esille – esimerkiksi maahanmuuttajien yhteistyö, jos meillä on luottamuksen ilmapiiri, niin varmasti yhteistyö ei ole ongelma, mutta tämä siirtymäkannus on nyt uusi asia, kun meillä on henkilöitä, jotka tulevat selkkausalueelta, että heidän on nyt jo astuttava lentokoneeseen, niin ensin tietenkin siihen suhtaudutaan epäluottavaisesti ja sitä on työstettävä. Sitten on saatava aikaan riittävät vastaanottokapasiteetit, saapumistilanteessa. Jos näin ei ole, niin kuinka voidaan vakuuttaa ihmiset jäämään paikalle kahden kuukauden ajaksi, kunnes jäsenvaltiot tekevät päätöksen? Tarvitaan myös lisäkapasiteettia kohdemaihin niin, että jäsenvaltiot voivat osallistua. Tietyt jäsenvaltiot hyvän nopeasti saavat pystyyn kapasiteettia, koska siellä on ollut jo pitkään tällaisia vastaanottorakenteita, mutta nyt on myös maita, jotka ensimmäistä kertaa lähtevät tällaiseen harjoitukseen. Olette aivan oikeassa. On tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana eurooppalaisessa solidaarisuudessa ilman yhtään poikkeusta. Haluaisin vielä kiittää puheenjohtajaa ja vielä viimeinen viesti. Kreikassa ja Italiassa on tapahtunut edistystä ja haluan tämän viestin välittää. Meidän on nyt hyödynnettävä talvea ja niin, valmistauduttava niin, että lähtöasemat ovat paremmat keväällä. Kiitoksia. Kiitos Saimme nyt toisella kerroksella todella sisältörikkaan puheenvuoron kuulla neuvostolta. Edustaja Dupré on sopinut, että käsittelemme hänen kohtansa esityslistalla tulevassa kokouksessa, joten meillä on vielä yksi kohta, Guillaumin kohta esityslistalla, jonka haluaisin käsitellä ennen kello 18.30. Eli lyhyesti vielä Sembri ja Kirkhope ihan muutamalla lauseella, aivan lyhyesti. No, just Kiitos puheenjohtaja. Käsittelisin muutamaa seikkaa todella lyhyesti. Ensinnäkin eh, edustaja Wikströmin kommentti informaatiosta, se on äärimmäisen tärkeää, olen samaa mieltä. Ei tietenkään ole salakuljettajan edun mukaista eh, informoida eh, pakolaisia tällaisista siirroista. Se haittaa heidän bisnestään. Eli meidän tehtävämme on välittää tietoa. Komissiokin tekee kovasti työtä kehittääkseen tiedotusstrategiaa ja tämäkin tuli esille neuvoston päätelmistä oikeus- ja sisäasiaministeriön kokouksesta. Kyllä, tiedotus on oleellisen tärkeää. Mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin? Edustaja Dallin kysymys käsitteli tätä. Kyse ei ole nyt sormella osoittelusta ja syyttelystä, vaan on tiettyjä puutteita, jotka on korjattava. Aivan niin kuin puheenjohtaja valtion edustajakin mainitsi, vastaanotto on tärkeää. Täytyy olla varsin lyhyt ajanjakso, jolloin tämä uudelleen sijoittaminen tehdään ja jäsenvaltioiden on myös sitoumuksensa selkeästi ilmaistava. Kaikkien osapuolten on tässä oltava mukana. No sitten järjestelykeskukset ja se, ohitetaanko ne tässä menettelyssä. Komissio antoi täsmennyksiä, että näin ei ole. Järjestelykeskukset ovat pääkohteita, joiden kautta pakolaiset tulevat. Um, that's why if, if you don't mind, Jos sopii, niin päätämme teidän puheenvuoronne tähän. Kiitos vielä kerran, Jeha, siitä, että hypämme sinun kohtasi ylitse ja menemme suoraan kohtaan 29. Pahoittelut Pahoittelen edustaja Giomille sitä, että meillä on tässä vain puolisen tuntia aikaa, vai paljonko se kello onkaan? Timothy. Timothy, Timothy, pahoittelen. Chairman, chairman. Niin, muodollisesti taitaa olla tarpeen, että esittelijä käyttää loppupuheenvuoron. Kiitos oikein paljon näistä puheenvuoroista ja laadin varmasti mietinnön, joka ottaa tarkkaan huomioon kaiken sanotun. Ja vielä ollaan kavereita. Kyllä se taisi olla kyllä. Pahoittelen Timosi, pyydän anteeksi. Hätähousuna unohdin esittelijän. Kiitos Timosi. No niin kollegat. Jommille pahoittelin sitä, että meillä on tässä vain alle puoli tuntia aikaa. Aihe on kuitenkin äärimmäisen tärkeä. Viimeinen kohta esityslistalla. Kyse on EUn yhteisestä turvallisten alkuperämaiden listasta. Esittelijänä Silvi Guillaume. Pyydän esittelijä menemään suoraan esittelyyn ja sen jälkeen kuuntelemme ASOn edustajaa ja komissiota. Silvi. Merci, monsieur le président. Je vous promets pas d'être très très bref, parce que c'est quand même un sujet. Kiitoksia puheenjohtaja. En lupaa olla lyhyt sanoinen kun tässä on tärkeä asia kyseessä ja kollegoillakin on varmaan paljon sanottavaa. Tässä hetki sitten viitattiin siihen, että meillä on komission ehdottama paketti ja ehdotettiin yhteistyötä, niin ehdotan aivan samaa heille päin. Tällainen eurooppalainen turvallisten lähtömaiden luettelo on aivan loogista jatkoa turvapaikkamenettelyä koskevalle direktiiville. Tässä hyvin täsmällisesti käsitellään näitä turvallisia alkuperämaita. Palaan siihen pian niin, että olemme varma, että kaikki ovat yhtä mieltä tästä käsitteestä. Ensinnäkin turvallinen alkuperämaa on maa, jossa on demokraattinen järjestelmä ja se on luotettava järjestelmä ja kestävällä tavalla on kyseessä valtio, jossa ei ole vainoa, kidutusta, epäinhimillistä valmentavaa kohtelua eikä aseellista konfliktia ja muuta. Edelleen direktiivin mukaan tur- van- turvallisesta maasta peräisin oleva turvapaikanhakija ei näin ollen tarvitsisi kansallista suojelua, koska hän on kotoisin periaatteessa turvallisesta paikasta. Tietenkin on tarkoitus torjua eh, turvapaikkamenettelyn väärinkäyttöä. Turvallisen alkuperän maan määrittely on tärkeä harjoitus jäsenvaltioille, tai valtioille, joista on kyse, Tämä on myös merkittävä tieto turvapaikanhakijoille. Tämä maan turvallisuus ei kuitenkaan estä sinänsä turvapaikkahakemuksen esittämistä ja sen käsittelyä. Kuka tahansa voi esittää tällaisen hakemuksen ja hakemukset käsitellään yksilöllisesti, tapauskohtaisesti menettelystä on mainittu toistaiseksi vain nämä kansalliset luettelot. Menettelydirektiivissä alun perin parlamentti halusi harmonisoivaa vaikutusta niin, että meillä olisi eurooppalainen luettelo. Neuvotteluiden jälkeen tämä vaihtoehto kuitenkin jätettiin syrjään. Tällä, tänä päivänä on olemassa ainoastaan kansallisia luetteloita ja menettelydirektiivin uudelleen tarkastelun jälkeen kuitenkin on paremmin saatu puitteet näille luetteloille. Kun ajatellaan näitä virtauksia ja diplomaattisia haasteita, niin tilanteet vaihtelevat ja tämä selittää sen, miksi jäsenvaltiot eivät ole saaneet aikaan eurooppalaista turvallisten lähtömaiden luetteloa. Meillä on myös kansallisia luetteloja 12 jäsenvaltiossa – käytännöt vaihtelevat suuresti, ne ovat usein myös epäjohdonmukaisia. Kun ajatellaan, kuinka monta näitä muita maita on, niitä on yhdestä 16, joskus 26kin maata. Käytännöt ovat erilaisia myös käsitteen osalta. Jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet mukaan sellaisia turvallisia maita, kuten Yhdysvallat, Australia, Japani tai Kanada. Toiset taas ovat hyväksyneet tällaisia niin sanottuja hyödyllisiä maita, eli eli maita, joista tulee turvapaikanhakijoita. Täällä on myös erilainen tavalla arvioitun turvallisten maiden tilannetta. Esimerkiksi jotkut jäsenvaltiot pitävät Ghanaa turvallisena maana, toiset taas ajattelevat, että se on turvallinen vain miehille. Belgiassa Albania on otettu pois luettelosta ja todettu, että Kosovo kuuluu sille. Ranskassa kuitenkin vähän aikaisemmin päädyttiin päinvastaiselle, päinvastaiseen tilanteeseen. Albanian selvitetään Kosovo ei. Komission käytänteistä sitten. Komission listalla on seitsemän maata. Tässä, tässä vaiheessa Albania, Bosnia, Herzegovina, Fyrom, Kosovo, Montenegro, Serbia ja Turkki ovat mukana – Sitten vielä joitakin huomioita. Aloitte, jossa olisi syytä päästä eteenpäin tulevaisuudessa kollegoiden ja kaikkien muiden osapuolten kanssa. Kuten sanoin, joskus on hieman sekannusta koskien tätä turvallisen alkuperämaan käsitettä, että sitä olisi työstettävä. Euroopan parlamenttiin tämän päivän lehdistötiedote mainitsi turvalliset kolmannet maat Tämä ei kuitenkaan ole oikea käsite, joten hieman työtä on tässä tehtävänä. Olisi tärkeää, että meillä olisi sama käsitys. Sitten toinen asia, jota olisi työstettävä, koskee sitä, kuinka nämä kansalliset luettelot ja yhteinen eurooppalainen luettelo saataisiin nivellettyä. Havaitsimme, että erot ovat aika suuria. Mitä sitten voidaan odottaa tällaisilta harmonisoivalta vaikutukselta, niin kuin komissio toivoo? Kuinka sitä voitaisiin vahvistaa? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Mitä tapahtuu, mikäli yksi maa otetaan pois eurooppalaisesta luettelolta? Voivatko jäsenvaltiot kuitenkin ottaa sen mukaan kansallisille luettelolle, ja jos näin on, niin millä ehdolla? Kolmas äh, kysymys tai vaikeussarja koskee sitä, kuinka arvioidaan maan turvallisuuden astetta ja millaisia menettelyitä käytetään. Lainsäätäjänä olisi tietenkin varmistettava, että tietty maa vastaa turvallisen lähtömaan kriteerejä komission olisi täsmennettävä, kuinka arviointi on tehty, minkä, mitä lähteitä on käytetty. Pian saamme tästä esimerkkejä. On kuultava myös tukivirastoa maan tilanteen kehittymisestä, mutta haluaisin todella korostaa tätä metodologiaa tulevaisuudenkin kannalta olisi tärkeää kuulla perusoikeusvirastoa koskien sitä, kuinka tämä luettelo sopii yhteen perusoikeuksien kanssa. Sitten vielä viimeiset kysymykset. Ne koskevat hyvä, luettelon hyväksyntämenettelyä ja sen uudelleentarkastelua. Kuinka tässä toimitaan ja kuka, mikä on organismi, joka voi osallistua tähän laatimisprosessiin? Onko, onko tässä ainoastaan se komissiosta vai voiko myös jäsenvaltiot tehdä tarkistuksia luetteloon? Olisi tärkeää saada aikaan tärkeä, eh, nopea uudelleen tarkastelumekanismi. Tässä ensimmäiset kysymykset ja pohdintani kollegoille. Thank you very much, Sylvie. Kiitos Silvi. On todella ikävää, että joudumme kiirehtimään näin tärkeän aiheen käsittelyä viimeiseen 30 minuuttiin, mutta esitit asian hyvin elegantisti, joten meillä on nyt tässä ehdotus kauniissa paketissa. Ikävä kyllä, hyvin nopeasti. Joudumme kuuntelemaan myös EASON puheenvuoron. Varmaankin lyhyempi versio kuin mitä olitte äh, suunnitellut. Sen jälkeen perusoikeusvirasto. Okay, thank you, Selvä, kiitos puheenjohtaja. No, vähän faktoja tähän keskusteluun. Jos katsotaan lukuja, joista puhutaan Länsi-Balkanin osalta, näette, että kansainvälisen suojelun hakemukset ovat kasvaneet vuodesta 2008 jatkuvasti. Tammikuusta lokakuuhun meillä on jo meillä on jo yli 100 000 hakemusta Länsi-Balkanilta. Jos verrataan tätä viime vuoteen, meillä oli 109, lähes 110 000. Mitä tämä tarkoittaa? Tammikuusta lokakuun 17 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista tulivat Länsi-Balkanilta. Jos katsotaan lähtömaita, niiden ihmisten, jotka ovat turvapaikkaa EU-sta. Lokakuussa Länsi-Balkanit olivat neljäntenä, mutta jos katsotaan vuotta 2015 tammikuusta lokakuuhun, Länsi-Balkan on kakkosena. Syyrian jälkeen Länsi-Balkan siis. Kohdemaana Saksa on suosituin, kuten näette tästä kuvasta. Ja kuten kartasta nähdään, lähinnä lokakuussa oli albanilaisia ja kosovaleja. Jos katsotaan onnistumistunnistusprosentteja, hyvin alhainen prosenttiluku, noin 2 prosenttia länsi-balkanilaisten osalta. Kaiken kaikkiaan hyväksytään alle 5 prosenttia. Kosovarit hyväksytään useimmiten, kuten tästä kuvasta nähdään. Ja no, miksi Länsi-Balkan pitäisi nähdä eri tavoin kuin muut tai turvallisena lähtömaana? Sieltä lähtee paljon ihmisiä ja monet tekevät hakemuksen yhä uudestaan. Ja hyväksynnän taso on hyvin alhainen. EASona me olemme järjestäneet useita työpajoja Länsi-Balkanin tilanteesta – me olemme myöskin vertailevan analyysin julkaisseet. Katson näitä push- ja pull-tekijöitä. Tämä löytyy nettisivuilta. Ja jos katsotaan näitä push-tekijöitä, niin yleisesti ottaen ei ole sortoa yleensä puuttuu tulevaisuuden näkymiä paremmasta tulevaisuudesta ja ongelmia kansallisessa sosiaaliturvassa, koulutusjärjestelmässä ja niin edelleen. Joitain huolenaiheita on Albaniassa esimerkiksi ja ongelmat, jotka liittyvät seksuaalivähemmistöihin ja sitten pultekijät, yleensä taloudellisia, tutkimustemme mukaan lähinnä taloudellisia tekijöitä ja lisäksi tekijöitä, jotka liittyvät turvapaikkajärjestelmään ja niihin tukiin, jotka liittyvät tähän. Nämä ovat sellaisia pakolaisia houkuttelevia tekijöitä. Ja sitten mahdollisuus saada myös lääketieteellistä hoitoa ja sitten myöskin tämä korvaus, joka saadaan palauttamisen yhteydessä. Tietenkin myös maantieteellinen läheisyys ja diasporat ovat tässä tekijöinä. Ja jos... Ja selvä, no yritän ihan päättää lyhyen puheenvuoroni. Jäsenvaltiot ovat lähteneet useisiin toimiin, pyrkineet nopeuttamaan käsittelyaikoja, leikkaamaan etuuksia turvapaikkajärjestelmässä ja myöskin tiedotuskampanjoita on toteutettu Länsi-Balkanin alueella. No selvä, mutta koska aika loppumassa, kiitos. Todella aika on kortilla, olen pahoillani. Herra Silvesti, olkaa hyvä. Perusoikeusvirastosta. Very much. Uh, Kiitos. Ennen kuin aloitan, haluaisin esittää yleisen kommentin. Perusoikeusvirasto pitää aloitteita tervetulleita, tervetulleina, jotka keskittävät resursseja perusteettomilta hakemusten käsittelyltä, niin kuin olemme nyt tässä havainneet, mutta haluamme toteuttaa tämän perusoikeuskirjan vaatimusten mukaisesti. Seuraavassa viidessä minuutissa haluaisin esittää ajatuksia, jotka voivat helpottaa teidän työtänne, kun arvioitte ehdotuksen vaikutusta perusoikeuksien näkökulmasta? Voimme siirtyä seuraavaan kalvoon. On useita seikkoja, joita tulisi katsoa, kun arvioidaan minkälainen perusoikeusvaikutus on. Ensinnäkin täytyy tunnistaa ne perusoikeudet, joihin vaikutus ulottuu, mikä on näiden oikeuksien äh, laatu ja sisältö, onko rajoituksia, minkälaisia vaatimuksia rajoituksille on esitetty. Tarpeen on myös toteuttaa suhteellisuustesti. Ja suhteellisuustestissä on oikeastaan kolme vaihetta. Onko toimi sopiva tavoitteen kannalta, onko se tarpeellinen ja kolmanneksi, onko se oikeassa suhteessa. Perusoikeudet, joita tämä asia koskee, voidaan luokitella kahteen kategoriaan. Toisaalta ehdottomat absoluuttiset oikeudet, eli eh, takaisinkäännyttämisen kielto ja kollektiivisten karkotusten kielto. Toisaalta taas oikeudet, joissa voi olla rajoituksia, syrjimättömyys, oikeussuojakienot, muutoksenhaku ja muut oikeudet, jotka liittyvät esimerkiksi lasten oikeuksiin ja vapauteen. Meillä on ehdottomia oikeuksia, esimerkiksi kollektiivisten karkotusten kielto ja palautus kielto, eli hakijalla on oltava todellinen mahdollisuus esittää hakemuksensa kyseisessä jäsenvaltiossa ja käsittelyn täytyy pohjautua oikeudenmukaisuuteen ja sen tulee olla yksilökohtainen. Hakijalla on oltava oikeus tulla myös kuulluksi. Sitten joukkokarkotuksesta vielä. Tämä pätee myös rajoilla kuin myös merialueilla. No sitten oikeudet, joissa voi olla poikkeuksia. Ensinnäkin perusoikeus, joka tässä tulee kyseeseen, on syrjimättömyyden periaate. Suora syrjintä alkuperämaan perusteella täytyy huomioida ja on myös pohdittava epäsuoria vaikutuksia, joita turvallisten alkuperämaiden listalla voi olla tiettyihin vähemmistöihin niissä maissa, joita pidetään turvallisena. EASO on maininnut ja perusoikeusvirasto on maininnut muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Länsi-Balkanin alueella. Tarkoitus on toimella pyrkiä legitiimeihin tavoitteisiin ja pitää myös tutkia onko puuttuminen syrjimättömyyden periaatteeseen oikeutettu vai ei. Onko toimi soveltuva tarkoitusperiä silmällä pitäen, jos on olemassa tällainen kansallinen turvallisten maiden lista, niin voidaanko silloin käyttää tätä syrjimättömyyden periaatetta ja nopeuttaako tämä hakemusten käsittelyä? Täytyy ottaa huomioon myös, että on oltava tietyt takeet käsittelylle. No sitten tarpeellisuustesti. Olisi syytä osoittaa, onko muita keinoja, joilla päästäisiin samoihin tavoitteisiin. Olemme kuulleet toistuvista hakemuksista. Kenties voisi olla tapoja äh, niin, että toimittaisiin muilla aloilla, jotka voisivat välttää tämän tilanteen. Ja sitten suhteellisuustesti. Olisi tärkeää osoittaa, kaikkien maiden osalta, jotka tällä listalla ovat, että hyväksymisaste on niin matala, että näin ollen listaus on oikea. Tarkoitus on myös pienentää sitä riskiä, kun kyse on kategoriasta, jotka tulevat pienistä vähemmistöistä tai sitten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä näiden maiden kohdalla. No sitten keinot muutoksen haku. Kun hakijoita, hakemuksia käsitellään ja pohditaan turvallisten alkuperämaiden listaa, niin olisi tärkeää ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön pohjalta katsoa, miten artiklan kolme eh, pohjalta täytyy huomioida eh, oikeussuojakeinot, ja syrjimättömyys, jotta noudatetaan tuomioistuimen, Strasbourgin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Ja vielä kaksi lisäoikeutta, joihin vaikutus voi kohdistua. Toisaalta oikeusvapauteen ja toisaalta lasten oikeukset, oikeudet. Meillä on aivan erityisiä sääntöjä siitä, kun hakemuksia käsitellään silloin, kun hakemus tulee niin sanotusti turvallisesta alkuperämaasta. On tärkeää tutkia, onko EU-listan laatimisen, laatimisella vaikutuksia erityisesti alaikäisiin, jotka tulevat yksin ilman huoltajaa. Entäpä sitten tilanne rajalla, vaatiiko se jonkinlaisia sopeutuksia? Loppuun vielä mahdollisia ehdotuksia Perusoikeusviraston näkökulmasta tärkeää on se, että ehdotuksen vaikutus perusoikeuksiin todella arvioidaan kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Tämän arvion tulee olla näkyvä ja avoin, läpinäkyvä, jotta se on myös muiden saatavilla jatkossa. Ja kolmanneksi, kaikille kolmansille maille tulee tarjota yksilölliset perustelut jos ne joutuvat listalle. Ja täytyy pohtia, minkälaisia vaikutuksia tällä listauksella voi olla tiettyihin väsemmistöihin niin sanotuissa turvallisissa lähtömaissa. Olisiko mahdollisesti muita keinoja, jotka voisivat vähentää syrjinnän mahdollisuuksia? Kiitos herra Silvestri, kiitos, että olette paikalla ja kiitos puheenvuorostanne. Kiitos siitä, että puhuitte näin tiiviisti. Kaikilla on kiire tässä vaiheessa. Kollegat, meillä on käytännössä nyt neljä minuuttia aikaa. Kiitän tulkkeja, jos muutama minuutti menee yliajalle. Tiedän, että kollegat ovat kärsivällisesti odottaneet puheenvuoroa. Aivan lyhyet kommentit. Se on aivan päivän selvää. Muuten tulkkaus loppuu. Edustaja Datti, voitteko puhua aivan lyhyesti? Minulla on tässä lista. Jos ette halua puhua, niin se sopii paremmin kuin hyvin, mutta ihan Muutamassa minuutissa. Onko mahdollista? Edustaja Dati, Depré, Andersen. Olkaa hyvä, Dati. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi Pariisin dramaattisten tapahtumien jälkeen terroristi uhka on Euroopan yllä, emmekä silti saa unohtaa tätä toista kriisiä, nimittäin maahanmuuttokriisiä. Olisi hyvä, että meillä olisi rauhallinen keskustelu aiheesta niin, ettei näitä mitenkään sotkettaisi toisiinsa, niin, joka voisi estää turvallisten alkuperämaiden hyväksymisen. Olen tyytyväinen Junckerin ehdotuksesta laatia yhteinen eurooppalainen turvallisten alkuperämaiden luettelo. On totta, että tämä on erittäin äh, tärkeä tarpeellinen ehdotus. Siitä ei tule mitään keskustelua, mutta keskustelua kyllä tullaan käymään kriteereistä, joita tullaan käyttämään. Täällähän on jo Turkki, maa, joka herättää tässä kysymysmerkkejä. Tarvitsemme tukivirastolta tukea ja sillä pitää olla keskeinen rooli, kun laaditaan tällaista luetteloa. Tämä on äärimmäisen tärkeä työ ja nyt odotamme aikataulua työtämme varten. Kiitoksia. Kiitos edustaja Dupré, Gerard. Aivan nopeasti puheenjohtaja. Kun ajatellaan itse listaa, niin tässä on muutama ongelma, jotka täytyisi siis selkeyttää. Ensinnäkin se, miten lista laaditaan ja toisaalta miten sieltä pääsee pois. Ei tämäkään ole aivan ty- turha kysymys. Kansalliset listat, onko sellainen eh, ja hyödyllinen vai pitäisikö olla vain yhteinen lista? Ja sitten Turkin kohtalo tällä listalla. Ja tässä on aika lailla vastentahtoisuutta. Kun meillä on turvallinen alkuperämaa, niin tällähän on sitten vaikutuksia menettelyn kestoon ja nopeuttamiseen. Me katsomme, että tämä nopeuttaminen äh, kyllä vaatii tiettyjä tarkistuksia mekanismiin nykymuodossaan, erityisesti kun ajattelemme äh, käsittelyn kestoa ja sen sellaista. Uskon, että tässä puheajassa nyt sain tämän käsitellyksi ja aivan erityistä huomiota sitten täytyy kiinnittää perusoikeusviraston esille nostamiin kysymyksiin. Kiitos Sheha QE-ryhmästä. Andersen, Martin Andersson. Äh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhumaan ihan lyhyesti minäkin. Minua huolestuttaa kovasti arviointimenetelmät, joita käytetään. Erityisesti toistaisin aikaisemmin kommentoitua Turkkiin liittyen. Jos nyt katsotaan, mitä käytetään, jotta voidaan määritellä, onko maa turvallinen vai ei. Puhutaan siitä, ettei siellä ole aseellista konfliktia, ei tällaista väkivaltaa. Olemme kuulleet muutama viikko tai kuukausi sitten Erdoganin sanovan, että siellä rauhanprosessi loppuu. Miten tällainen maa voi meille mepeille olla esitettynä turvallisena lähtömaana, kun ajatellaan jotain kommentteja, joita hän on esittänyt ja mitä kurdeille on siellä tapahtunut. Uh, Kiitos Martina myös siitä, että puhuit lyhyesti. Seuraavaksi Jean Lambertin sijaisena Valero. Kiitos paljon. Minäkin puhun ihan lyhyesti. Me olemme sitä mieltä, että turvallisista maista ei voi varsinaisesti puhua. Erityisesti ajattelen Turkkia, joka mainittiin jo aikaisemmin. Se on hyvin erityislaatuinen tapaus. 24 prosenttia tulevista saavat pakolaisaseman hyvin ihmeellinen tilanne. Lisäksi meistä on tärkeää, ettei käytetä poliittisia keinoja, vaan että tehdään aito arvio maan tilanteesta. Emme voi hyväksyä sellaista, että poliittisesti vain päätetään turvallisista maista. Ja sitten läisyysperiaatteesta, kun puhutaan kansallisesti näistä turvallisista maista. Samanlainen tulkinta, mutta voihan olla niin, että on maita, joilla on parempi ja huonompi tulkinta. Mukaan lukien se, että katsotaan eri tavoin sitä, mistä maan alueesta on kyse. Eli nämäkin kysymykset pitäisi selvittää. Thank you very much, Mr. Kiitos. Le Breton. Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä aihe on hyvin tärkeä. Tässähän on suosittava sitä, että Euroopan unionista karkoitetaan maahanmuuttajat, jotka ovat laittomassa tilanteessa. Tällä hetkellä järjestelmä on tehoton, alle 40 prosenttia näistä henkilöistä todella lähetetään pois. Vain 300 000 henkeä vuodessa tarvitaan tällainen luettelo. Olen hieman pettynyt siihen, että ensimmäisessä sanamuodossa on vain seitsemän maata mukana. No, hyvä, että Balkanin maat ovat mukana ja Turkki Nämä ovat maita, joista maahanmuuttajia kyllä tulee, joten on hyvä, että nämä maailman alueet ovat turvallisten valtioiden luettelossa. Miksi näitä valtioita on kuitenkin vain seitsemän? Haluaisin, että katsottaisiin muutamia kansallisia luetteloita. Ranskassa niitä on 16, Iso-Britanniassa 26. Ranskan listalla on esimerkiksi selvästi turvallisia maita, kuten Intia ja Senegal, ne voitaisiin helposti lisätä tänne. Miksi siis rajoittaudutaan tähän seitsemään maahan? Sitä olisi pohdittava. Sitten no, olisi pohdittava tämän tulevan yhteisen luettelon yhteensopimista 12 kansallisen listan kanssa. Toivon, että tässä noudatetaan jäsenvaltioiden suvereenisuutta ja suositaan järjestelmään, jossa on olemassa sekä yhteinen lista että nämä kansalliset listat. Thank you very much to the interpreters. Kiitos tulkeille. Ja viimeiset puhujat, Birgit Sipel. Thank you, Chair. Very... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Kuulimme paljon niistä kriteereistä, että pitää määritellä, onko maa turvallinen lähtömaa. Siis turvallinen maan omille kansalaisille, se on tärkeä asia. Mutta jos katsotaan kansallisia listoja, jotka ovat olemassa, niin näyttää siltä, että näiden kriteereiden lisäksi aivan selvästi myös poliittisia syitä löytyy päätösten takaa, onko maa listalla vai ei. Se voi olla poliittinen päätös usein. Ja jos katson nykylistaa komission ehdotuksessa, niin minun käsitykseni on, että tälläkin päätöksellä on, löytyy poliittinen tausta. Jotkut ovat sanoneetkin sen, että Kahdesta näistä maista tulee paljon pakolaisia. Toivon, ettei näitä maita siksi tälle listalle laitettu. Meidän pitää olla nyt tarkkana, ettei niputeta useita maita samaan nippuun sanoa, että ne ovat samanlaisia. Puhumme Länsi-Balkanista, ikään kuin kaikki alueen maat olisivat samanlaisia. Tämä ei selkeästi ole totta, että meidän pitää olla hyvin varovaisia siinä, mitä päätöksiä tehdään. Ja Jönkerille yksi virke. Hän sanoi, että kaikki nämä maat selvästi epäilyksettä ovat turvallisia lähtömaita, koska ne ovat EUn jäsenehdokasmaita. Anteeksi nyt vain. Nämä maat ovat ehdokasvaltioita. Ei se sitä tarkoita, että kaikki täyttävät kaikki Kööpenhaminen kriteerit. Jos täyttäisivät, ja tämä on herra Junckerin argumentti, näistä maista voisi tulla vaikka huomenna e- EUn jäsenvaltioita. Eli varovaisuutta tässä nyt. Nämä maat ovat ehdokkaita siksi, että ne eivät täysin täytä kriteereitä ja meidän pitää olla hyvin varovaisia kaikkien niistä maiden kanssa, että tehdään kunnon päätökset. Nopean päätöksen saaminen siitä, otetaanko joku maahan vai ei, se voidaan kyllä tehdä ilman tällaista turvallisen alkuperämaan listaa. Jos on liittävästi tekniikkaa, kunnolliset välineet, niin turvapaikkahakemus voidaan käsitellä. Ja jos todetaan, ettei ole syytä, niin tänä päivänä jo ilman listaa tällainen päätös voidaan tehdä. Joten varovasti pitää katsoa, ketkä ovat listalla ja miksi. Esittelijä Sylvie Kion. Euh, Aivan lyhyesti. Tästä näkyy kyllä suuntaukset ja nämä kriteerit ja nämä kahden luettelon olemassaolo kysymykset. Kyllä me tarvitsemme lisätietoja. Ne eivät viivästytä, vaan ne helpottavat päätöksentekoa. Se olisi varmasti hyödyllistä. Kiitos Silvi, kiitos kollegoille kärsivällisyydestä tässä viimeisessä kohdassa. Kiitos esittelijälle. Seuraavalla kerralla laitamme tämän tärkeämpään kohtaan esityslistaan. Seuraava kokous on 7. joulukuuta ja sitten 10. joulukuuta. He apologized for